No, buonasera tutti in attesa. Hyvää iltapäivää kaikille. Nyt kun olemme vielä jäseniä, niin ehdottaisin, että aloitamme kokouksen, koska meillä on hyvin tiukka aikataulu ja hyvin tärkeitä kuulemisia. Näissä aivan aluksi haluaisin kertoa teille koordinaattorien kokouksesta jossa käsiteltiin eh, tulevaa ohjelmaa. Teimme seuraavat päätökset esittelijöiden nimityksestä, komission vastuuvapaus, esittelijä Liberatski, virastojen vastuuvapaus 2010, tästä EPP ja sitten tilintarkastustuomiston erityiskertomukset. Ja lisäksi haluaisin kertoa teille, että täytyy tehdä päätös 29. tammikuuta mennessä. Sitten sovimme, että huhtikuussa teemme vierailun vierailemme 27.–29. huhtikuuta Kreikassa. Sihteeristön tulee valita parlamentille sopiva hotelli. Lisäksi hyväksyimme kuulemistilaisuuden rakennerahastojen avoimuudesta esittelijä Eera Liberatski ja hänen ehdotuksensa oli, että paikalla olisi Yhdysvaltojen hen- edustajia. Kuitenkin katsoisimme asiaa Euro- Euroopan näkökulmasta ja tämä pidettäisiin 13. heinäkuuta 2010 vierailu, joka oli suunniteltu Olafiin 4. helmikuuta 2010, on lykätty. Erityisesti odotellaan sitä, että muotoillaan juridisen yksikön mielipide liittyen Olafin Lisäksi on lykätty kuulemistilaisuuksia liittyen Olafin henkilöstön sen jälkeen, kun se, tai odotetaan, että Semeta ää, esittelee, komission jäsen Semeta esittelee ensin ohjelmansa Olafista. Oikeudellinen sen yksikön tulisi vastata mahdollisimman pian kysymykseen Olafista, koska useiden valiokunnan jäsenten mielestä, eh, erityisesti tiettyjen poliittisten ryhmien mielestä, eh, tämänhetkinen Illetin nimitys on kyseenalainen. Mitä tulee Euroopan parlamentin vastuuvapausmenettelyyn, haluaisin muistuttaa, että mitä tulee eh, Olaf-osuuteen, jonka esittelee pääsihteeri kokous pidetään suljetuin ovin. Sihteeristö muistuttaa myös siitä, että täytyy noudattaa Euroopan parlamentin työjärjestyksen kahdeksan liitettä, mitä tulee niiden kysymysten arkaluontoisuuteen ja salassapitovelvollisuuteen, joista keskustellaan tässä kokouksessa. Paikalla saa olla ainoastaan jäsenet, ja ne virkamiehet, joiden paikallaolo on välttämätöntä, poliittisten ryhmien edustajat, Lisäksi on määritelty tilintarkastustuomioistuinten jäsenen kuulemiset ja ne pidetään 15. ja 16. maaliskuuta 2010. mitä tulee vuoden 2010 tutkimuksiin. Me saamme vähän yli 300 000 euroa niiden tekemiseen ja ensi kokouksessa hyväksymme rahoitettavat tutkimukset. Päätimme kirjoittaa kirjeen puheenjohtaja johtajakokouksen puheenjohtajalle herra Leenelle liittyen siihen, että budjettia on valvottava, mitä tulee ulkosuhde hallinnon budjettiin Lissabonin sopimuksen jälkeen. talousarvojen valvontavaliokunta eh, on otettava huomioon jo tässä vaiheessa, kun tätä uutta eh, hallintoa valmistellaan. Lisäksi on kiista komission ja Saksan välillä, mitä tulee eh, arvonlisäverotarkastuksien kieltoon tilintarkastustuomioistuimelle ja poliittisten ryhmien on ilmoitettava päätöksensä liittyen siihen, pitäisikö parlamentin puuttua tähän käynnissä olevaan menettelyyn. Koordinaattorit hyväksyivät sen, että järjestetään kokous heti, kun saamme uudelta komission jäseneltä tiedot siitä, että milloin avataan Olafin pääjohtajan virka haettavaksi. Jos ei ole kommentteja, niin sitten menisin ensimmäiseen kohtaan tämän päivän esityslistalla. Nimittäin vastuuvapaus 2008 eu yleinen talousarvio, pääluokka kolme komissio ja toivotan tervetulleeksi kaikki eh, vieraat tänne, erityisesti komission jäsenen Benita Ferrero Waldnerin ja annan heti puheenjohtajan Martin Engvirralle puheenvuoro. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti <clears throat> selvitän teille Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lukua kahdeksan sen vuosikertomuksessa. Tämä kertomus julkaistiin marraskuussa 2009 ja luku kahdeksan ilmaiset tulokset ulkoisen avun kehityksen ja laajentumisen alueella. Tämän lisäksi olemme julkaisseet kuusi erityiskertomusta, jotka liittyvät näihin alueisiin tammikuusta 2009 eteenpäin. Ne ovat koskeneet varsinkin uusia naapuruuskysymyksiä, apua Turkille ja Balkanin alueelle, kuten myöskin valko Moldovalle ja Ukrainalle. Toiseksi kehitysapu, jota on myönnetty terveydenhuoltoon, Äh, Saharan eteläpuoliselle Afrikalle. Ja lisäksi kysymys, joka kattaa EUn avun tehokkuuden, jota kanavoidaan muiden kuin valtion kanavien kautta ja YK organisaatioiden kautta. Lisäksi äh, kertomuksemme sisältää seurantaa erityiskertomuksemme 5 2006, joka käsittelee MEDA-ohjelmaa eteläisen välimeren alueella. Hyvä puheenjohtaja, yhteensä 6,2 miljardia euroa käytettiin vuonna 2008 tällä alueella, joka koski siis ulkosuhteita, ja se kattaa noin kaksi kolmasosaa kuluista tällä politiikan alueella. Loppuosa kustannuksista on käytetty laajenemiseen 27 prosenttia, mikä merkitsee siirtymistä ja toimielinten rakennusapua, kuten myöskin äh, humanitaarista apua. Suurin osa näistä, näistä kuuluista on hoidettu kolme pääosaston kesken. Eco pääosasto, Europaid, siis ulkosuhteet ja kehityshankkeet – ja lisäksi myös laajenemispääosasto. Tämän lisäksi Euroopan kehitysrahastojen kautta on käytetty huomattava määrä rahaa. Hyvin suuri osa kuluista hallinnoidaan komission valtuuskuntien avulla niissä maissa, joissa EU rahoittaa näitä hankkeita – Täytäntöönpanojärjestöt voivat olla kansainvälisiä järjestöjä, kuten myöskin paikallisia ja kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä, kuten myöskin hallituksen instituutioita. Osa kehitysavusta annetaan budjettitukena, jolloin rahat sisällytetään kumppanuusmaan budjettiin tietyin olosuhteen, äh, tietyin edellytyksin. Yleinen näkemyksemme on se, että siirrot, jotka koskevat ulkoista apua, kehitystä ja laajenemista, niissä oli jonkun verran virheitä. Säännönmukaisuudessa, kun tarkastellaan taas valvontajärjestelmää, olemme sitä mieltä, että ne ovat vain osittain tehokkaita, kun ne pyrkivät varmistamaan maksujen säännönmukaisuuden. Tuomioistuin oli sitä mieltä, että siis aion nyt selvittää sitä, minkä näköisiä virheitä olemme löytäneet. Ensiksi eh, se, että ei täytetä kelpoisuusehtoja, kuten myöskin se, että on sisällytetty ALV tai muut eh, mukaan kelpaamattomat verot. Toisin sanoen, asiakirjat, joilla näitä siirtoja on tuettu, eli laskut, kuitit ja pankkisiirrot, niitä ei tarjottu, aikataulussa ei pysytty ja hankintamenettelyissä oli epäsäännönmukaisuuksia. Valvontajärjestelmät ovat mielestämme vain osittain tehokkaita kaikissa pääosastoissa, vaikka syyt tähän ovat erilaisia. Europeidin kohdalla pääkonttorin tarkistusjärjestelmä on yleisesti ottaen tehokas. Kuitenkin tarkistukset, joita tehdään valtuuskuntatasolla, no, sisältävät vielä jotenkin heikkouksia. Nämä liittyivät erityisesti tilikauden jälkeen tehtäviin tarkistuksiin hankinnoissa ja sopimuksissa – Pääosaston releksissä sitten voimme todeta, että huomattavia puutteita oli nähtävissä jälkikäteen tehtävässä valvonnassa ja heikkouksia myös rahoitusvalvonnassa, kuten myöskin rahoitustiedossa, jotka koskevat hankkeita. Laajenemispääosastossa löydettiin heikkouksia sen sisäisessä tilintarkastuskyvyssä ja jälkikäteistarkastuksissa. Perustavanlaatuisia heikkouksia löydettiin ja ne ovat edelleen erittäin huolestuttavia, kun kysymys on Bulgarian FAR-rahoista. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin päättää tiettyihin suosituksiin, jotta voitaisiin parantaa tilannetta. Tuomioistuin suosittelee, että ensinnäkin pitäisi parantaa etukäteistarkistusta, kun kysymys on maksuista ja sopimuksista, varsinkin Europeidissa ja Relexissä. Toiseksi pitäisi tukea lisää niitä järjestöjä, jotka täytäntöönpanevat EU-rahoitteisia hankkeita, kuten esimerkiksi kansainväliset järjestöt, kansalaisjärjestöt ja hallitusten instituutiot, ja niitä tulisi valvoa tarkemmin. Lisäksi tilintarkastuksia ja jälkikäteistarkastuksia tulisi suunnitella realistisemmin ja selkeästi seurata niitä. Ja niiden, nämä tarkistukset tulisi ö, tallentaa ja järjestelmällisesti niitä tulisi myöskin analysoida. Kiitoksia. Kiitoksia teille. Ja ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Liberatskille, pyytäisin, haluaako komission jäsen Ferrero Waldner lyhyesti puhua. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, arvoisat budjetti, äh, talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, samoin kuin puheenjohtaja. Minä tulin tänään esittelemään teille tulokset, äh, jotka liittyvät ulkoisten toimien alaan jotta voidaan paremmin hallinnoida yhteisön varoja ja jotta voimme vastata kysymyksiin tilintarkastustuomioistuimen vuotuisen kertomuksen jälkeen. Minun kaudellani olen koko ajan pyrkinyt siihen, että merkittävät määrärahat, jotka meille on myönnetty, että niitä hallinnoidaan mahdollisimman hyvin. Joskus vaikeissa tilanteissa ja toimimme hyvässä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tässä suhteessa meidän parantuneet yhteistyömme YK kanssa, se on aihe, joka meitä on pitänyt kiireisinä. Me olemme ottaneet huomioon teidän huomionne ja saimme päätökseen 2009 sopimuksen vakiomuotoisista toimintaohjeista, jotka koskevat tarkastustoimeksiantoja ja tämä, tämä tulee YK on kanssa tehdyn sopimuksen päälle. Siinä otettiin huomioon suuntaviivat ajatellen näkyvyyttä ja meidän varojemme hallintaa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus, joka liittyy meidän avustamiseemme, YKn kautta siinä painotetaan sitä, että on saatu asioita eteenpäin, mutta siinä otetaan esiin myös se, että pitää päästä vielä pidemmälle, varsinkin silloin, kun selvitetään sitä, että käytetään YKn välineitä tai sitten puhutaan siitä, miten ovat saatavissa YK kertomusten sisällöt. Te voitte luottaa siihen, että komissio on sitoutunut siihen, että se eh, vetää oikeat johtopäätökset ja eh, ottaa huomioon nämä eh, suositukset. Ja nyt haluaisin siirtyä meidän avustuksemme pääosioon. Se edustaa 80 prosenttia meidän ulkoisesta avustamme ja sitä täytäntöön pannaan enimmäkseen suoraan meidän edustustojemme kautta. Tässä yleiskertomuksessa tuomioistuin on sanonut, että me olemme saaneet paremmalle tolalle valvontajärjestelmiämme, vaikka siltikin koko ajan pitää toimintaa parantaa tällä alalla. Me ymmärrämme tietenkin, minkälaisia ongelmia tiettyillä toimijoilla on, kun yritetään eh, selvittää kaikkia sääntöjä ja vaatimuksia. Ne ovat joskus hyvin monimutkaisia ja yksityiskohtaisia. Kuitenkin tarkoituksena on minimoida riskejä ja hyvää hallintoa edistää. Jotta voisimme auttaa heitä, me olemme pyrkineet saamaan aikaan varainhoidon työkalupaketin tulkitin, jonka tarkoituksena on avustaa kansalaisjärjestöjä EU-rahoitetuissa hankkeissa. Ja uskon, että ratkaisu löytyy siitä, että yksinkertaistetaan sääntöjä ja menettelyjä. Tässä luotan teidän tukeenne. Tämän rinnalla olemme myös tehneet paljolti työtä viime vuoden aikana, jotta pystyisimme kumppanuusmaissa lisäämään kapasiteettia ja kykyjä tässä suhteessa. Me olemme päässeet eteenpäin myös tärkeällä alalla, joka, jota painotettiin tuomioistuimen kertomuksessa, nimittäin tilintarkastuksen kattavuus ja johtopäätösten käyttö. Me olemme parantaneet menetelmiä ja olemme ottaneet käyttöön vakiomuotoiset toimintaohjeet myös tilintarkastuksessa. Ja uskonkin, että me olemme saaneet paremmalle tolalle sekä laadullisesti että määrällisesti ulkoista tilintarkastusta viime vuosina. Esimerkiksi 2008 37 prosenttia oli Europe Aidin tilintarkastusten määrän nousu verrattuna 2007. Tämä pätee myös Relex-tilintarkastuksiin. Tämä ei välttämättä ole kovinkaan näkyvää aina, koska usein kestää kauan ennen kuin saadaan tuloksia aikaan. Ja uskon kyllä, että tilintarkastustuomioistuin pyrkii kannustamaan meitä vielä parampaan. Kustannushyötyanalyysi on asia, jota tarkastellaan hyvin läheltä ja viime vuonna kollegani Sim Kallas ja hänen toimistonsa ovat jo eh, aloittaneet syvälle menevän kustannushyötyanalyysin kolmella alueella, varsinkin ulkoisissa toimissa. Komissio antaa kertomuksen näistä asioista vielä ensi vuonna. Nyt eh, olen viimeistä kertaa täällä eh, komission jäsenenä täällä valiokunnassa ja siitä syystä haluaisin kiittää teitä paljon yhteistyöstä ja haluaisin kiittää myös tilintarkastustuomioistuinta rakentavuudesta. Minä teen ehdottomasti kaikkeni, jotta ulkoisen, ulkoisen tuon varoja käytetään paremmin tulevaisuudessakin. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, nyt annan puheenvuoron esittelijälle herra Liberatskille, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että todellista parannusta on tapahtunut eri vastuuvapausvuosien varrella, mutta virhemäärä on todella vaikuttava kuitenkin. Se tarkoittaa, että vielä on paljon tehtävää. Hyvä komissio, sen haluaisin ensin esittää kaksi kysymystä liittyen tilintarkastustuomioistuimen jo usein esittämiä hyviä suosituksia, joita ei vielä löydy näistä asiakirjoista. Ensinnäkin suositusten seuraus, tehokkuuden määrittely ja EU-toimien vaikutusten arviointi. Tilintarkastustuomioistuin sanoo, että ei ole vielä strategisia tavoitteita ja indikaattoreita, jotka olisivat riittävän hyviä kaikissa strategisissa asiakirjoissa, joten mitä komissio aikoo tehdä noudattaakseen tämän tilin tarkastustuomioistuin suosituksia, koska nämä suositukset ovat olleet voimassa jo pitkään. Ja lopuksi ja myöhemmin esittäisin vielä lisää kysymyksiä teidän luvallanne puheenjohtaja. Kiitoksia. Mr. Rapport, eh, indeed. Puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Itse asiassa tämä maastrategia-asiakirja, joka luodaan jokaista valtiota varten, aina antaa yleiskuvauksen tilanteesta maassa ja prioriteettialueet, jotta voitaisiin puuttua niihin suurimpiin haasteisiin, jotka on tunnistettu maassa, ja myöskin määritellään päätavoitteet ja tulosten indikaattorit. Öm enpimäärittelyn mukaisesti. Nämä indikaattorit määritellään myöhemmin siinä vaiheessa, kun luodaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Siinä vaiheessa, kun ohjelma määritellään ja hankkeen tavoitteet määritellään, niin myöskin indikaattorit luodaan yhteydessä kumppanimaiden ja mahdollisesti muiden lahjoittajien kanssa. Näitä indikaattoreita käytetään sitten täytäntöönpanovaiheen valvomiseksi ja myöskin vaikutuksen arvioimiseksi ex post-arvioinnissa. Komissio on tarkastellut tätä määritelläkseen paremmin indikaattorit ja on tosiaankin luotu uudet suuntaviivat indikaattorin roolista ja merkityksestä, tai sitä ollaan juuri luomassa tämän näiden suuntaviivojen lopullinen versio tullaan saamaan vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ja tämä, nämä suuntaviivat vahvistavat sitten edustustojen asemaa neuvotteluissa kumppanimaiden kanssa tuloksista ja indikaattoreista. Kiitoksia. Thank you very much. Like to concern... Kiitoksia. EUn ulkoisen toiminnan tehokkuuden selittämiseksi. Voisitteko selittää meille sitä, että näille korkean riskin alueille 2008 varat tulivat? Miten sovelletaan järjestelmiä, jotka liittyvät näihin rahastoihin? Me olemme huomanneet, että eri maailman alueilla on eri riskitasot, mutta siitä huolimatta – Mm, tämä tehokkuus on tärkeä kysymys. Mikä teidän mielestänne lisäisi myönteistä suhtautumista e, Euroopan unioniin, ajatellen omia varojamme? Kiitoksia esittelijä. Minä olen itse asiassa oikein kiitollinenkin tästä kysymyksestä, koska mielestäni se osoittaa sen poliittisen vaikutuksen, joka avulla on kaikilla kriisialoilla. <clears throat> Itse asiassa hyvin useinkaan ei tarkastella tavallisia maita, joissa kriisejä olisi. Siellähän kaikki toimii ihan jouhevasti, mutta tässä on korkean riskin ympäristö kyseessä. Ja se on meidän haasteemme. <clears throat> Useimmilla kumppanuusmailla on tehottomat hallinto- ja rahoitusjärjestelmät, joita täytyy uudistaa ja joita tulisi viedä eteenpäin voimavarojen rakentamis- ja organisaatio-ohjelmien avulla. Toiseksi on paljon poliittista epävakautta ja konflikteja päivittäisen työympäristön ulkopuolella. Köyhyys ja korruptio, jotka liittyvät toinen toisiinsa, jotka myös löytyvät köyhimmistä kumppanuusmaistamme. Tämän seurauksena meidän täytyy olla erityisen varovaisia, kun hallinnoimme tätä ulkoista apua. Ja siitä syystä komissio on ryhtynyt erityistoimenpiteisiin näiden riskien lieventämiseksi. Tässä yhteydessä hyvä esittelijä, jotkut näistä, joilla on myös rahoitusvaikutuksia, eivät, eivät ole aina vältettävissä, riippumatta siitä, minkä näköisiä valvontajärjestelmä otetaan käyttöön. Ja siitä syystä kappaleessa kahdeksan tai luvussa kahdeksan tuomioistuimen kertomuksessa, jossa melko neutraalisti arvioidaan tilannetta, jossa osoitetaan, että virhemarginaali on 2-5 prosenttia, niin uskoakseni on erityisen tärkeää, että me todella näemme, mitä voidaan tehdä. Ja näin ollen apumme tehokkuus täytyy näkyä sen kaikissa eri muodoissa. No se, mitä tässä tehdään, on se, että me saamme satoja valvontaraportteja tilintarkastajilta ulkoisilta sellaisilta sisäisten tilintarkastusten lisäksi. Ja näiden kertomusten pohjalta tutkimuksia analysoidaan ja tietysti niistä opitaan. Ja sen jälkeen tilin tarkastajien täytyy tehdä etukäteisvalvontaa kansallisten partnereiden valvontajärjestelmässä ennen kuin ulkoinen apu voidaan niille myöntää. Valtuuskuntien täytyy myös yhä useammin nyt puolen vuoden välein kertoa edistyksestään ja korostaa erityisiä huolenaiheitaan, jotka liittyvät hallinnointiin. Siitä syystä sisäisten Ähm, kontrollien tehokkuutta arvioidaan vuosittain. Tämän lisäksi meillä on myös tuolla kentällä tapahtuvia tarkistuksia, jota pääosasto järjestää, että voidaan tarkastaa sitä, millä tavalla valtuuskunta toimii. Ja meillä on järjestelmällisiä jälkikäteistarkastuksia, jotka muuten sisältävät erittäin vähän virheitä loppumaksun jälkeen. Useinhan tuomioistuin katsoo vain alkua ja keskivaihetta, mutta jos katsotaan näitä lopullisia maksuja, niin siinä on hyvin matala maksujen taso. Ja lopuksi tuomioistuinten toiminta otetaan aina huomioon. Siitä syystä tämä julistus ei ole missään tapauksessa täysin tyhjentävä, mutta se osoittaa sen, miten huolella me pyrimme ottamaan esille nämä vuosikertomukset ja ilmaisemaan niissä olevat tiedot hyvin tarkasti. Haluamme työstää niitä riskejä, jotka vaikuttavat näiden asioiden toimintaan. Thank you. Kiitoksia. Se, mitä komission jäsen te sanoitte, kuulostaa hyvältä, mutta Ravenkirta mainitsi useamman tyyppiset virheet ja näistä esimerkiksi, että ei täytetä kuluja vastaavia ehtoja ja ALVn mukaan ottamista on myös tapauksia, joissa laskut, kuitit ja niin edelleen ovat puutteellisia. Teidän päätavoitteenne oli palvella ulkoista palvelua eikä olla mikään alaosasto tuomioistuimelle. Miten voidaan selittää tämän tyyppiset virheet? Heikkouksia, kun ne olivat vai Mm, ehkäpä oikeutettuja virheitä, pitäisikö meidän pitää niitä oikeutettuina ja siedettävinä, ehkä sivuuttaminen, virheellisyys ja laiminlyönti, ehkä ne, ne eivät ole oikein, mutta haluaisin teidän mielipiteenne hyvin kokeneena vastuullisena komission jäsenenä asiasta. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Well... Kiitoksia, hyvä esittelijä. Aivan kuten aikaisemmin sanoin, tilintarkastustuomioistuimen mukaan, että viittatte siihen äh, virheiden rahoitusvaikutus vuonna 2008 on 2 prosenttia äh, sekä äh, kun on kyse toimista, joita rahoitetaan eurooppalaisesta budjetista, mutta myös Euroopan kehitysrahastoista. Tilintarkastustuomioistuin ei erottele erikseen muodollisia virheitä, kuten esimerkiksi puuttuvat asiakirjat tai virheet etukäteismaksuissa tai väliaikaismaksusta, jotka sitten voidaan korjata ja usein komission yksiköt ne korjaavat siinä vaiheessa, kun tehdään lopullinen maksu. Siinä vaiheessa tietenkään virhettä ei enää pystytä korvata korjata, pystytä korjaamaan. joten eivät kaikki virheet liity takaisin perinteen. Ja 2008 on takaisin peritty 116 miljoonaa Tämä kattaa kaikki takaisinperintävaatimukset, eivätkä ainoastaan sellaiset, jotka liittyvät virheisiin. Mutta se antaa hyvän vaikutelman siitä, kuinka paljon on maksettu perusteettomasti määrärahoja, joten joskus on enemmän proseduraalisia virheitä kuin virheitä, joilla on todellista rahoitusvaikutusta. Alle puolet tilintarkastustuomioistuimen ulkosuhteissa löytämistä virheistä ovat ainoastaan rahoituksellisia. Suurin osa virheistä eivät vaikuta yhteisön rahoituksen, mutta tietenkin aina kun ihmiset tekevät työtä, niin inhimilliset virheet ovat mahdollisia. Joskus on kyse huolimattomuudesta, joskus heikkoudusta, joskus on kyse todellakin siitä, että menettely tavoissa on tehty virheitä, e, vaikutus ei ole rahoitukselle, mutta tilintarkastustuomioistuin niputtaa nämä kaikki yhteen. Kiitoksia esittelijä. Jos sopii, niin kaksi vielä lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin haluan ilmaista tyytyväisyyteni siitä, että työsuhteet YK kanssa ovat parantuneet. Se on saavitus. Tiedän, mitä merkitsee, jos voimme hyödyntää YK-verkkoa. Kuitenkin ongelmia edelleen on, jota ei ole vielä ratkaistu. Mitä te komission sen olette mieltä siitä, mikä olisi paras tapa mennä eteenpäin, jotta voimme tehdä yhteistyöstämme täysin sujuvaa. Kysymys on suuresta määrästä rahaa ja kaksi suuresta organisaatiosta YKsta ja EUsta. Ja meidän intressiemme pitäisi olla yhdenmukaiset. Kiitoksia esittelijä. Aivan totta. Tämä on kysymys, joka on pitänyt meitä kiireisinä aika pitkän aikaa. Aivan ensiksi sanoisin poliittisista pohjasta. Työskentely kansan, kansan, kansainvälisissä järjestöissä se mahdollistaa sen, että komissio pystyy puuttumaan joissakin tapauksissa tilanteissa, joissa se ei välttämättä muuten pystyisi toimimaan. Esimerkiksi tilanteissa, joissa yhteistyö on keskeytetty tai sitten oikeutus ei olisi sellaista ei olisi, tai sitten tarvitaan erityismandaatti tai puolueettomuus, jota, joka on Maailmanpankilla tai YKlla. Vaikka aina ei olekaan helppoa tehdä töitä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Me olemme kuitenkin ähm, parantaneet toimintaamme. Kansainväliset järjestöt ovat todellakin olennaisia kumppaneita komissiolle, varsinkin äh, konfliktin jälkeisessä toiminnassa. Se tarkoittaa myös sitä, että voimme edesauttaa laajoissa hankkeissa, myös äh, rahoitus- äh, ja hallintohankkeissa ja varmistamme sen, että että EUlla on sanansa poliittisissa keskusteluissa globaalilla tasolla. Harmonisointia edistetään myös meidän kansainvälisillä sitoumuksillamme ajatellen tuen tehokkuutta. Parlamentti e, ei aina ole ollut täysin tyytyväinen siihen, millä tavoin me olemme tehneet työtä näiden järjestöjen kanssa. Siitä syystä me olemme pyrkineet kaikin tavoin antamaan tietoa parlamentille, jotta voisimme puuttua näihin huoliin, jotka liittyvät avoimuuteen, valvontajärjestelmiin, silloin kun komissio kanavoi varoja eri kumppaneiden kautta, varsinkin kansainvälisten järjestöjen kautta. Kaikki rahastojen tuensaajat, joita ne julkistavat kansainväliset järjestöt, YK ja Maailmanpankki, me olemme pyytäneet, että he tulevat käymään parlamentissa ja puhuvat suoraan teille ja selittävät sitä, miten nämä rahastot toimivat. Myös olemme saaneet yksityiskohtaisia kertomuksia myös monen välisiltä avustusten antajilta ja olemme hyväksyneet myös ja julkistaneet vakiomuotoiset toimintaohjeet tarkastustoimeksiantoja varten, joten mm, jatkossakin Haluamme antaa ehdotuksia eh, varainhoitoasetuksen puitteissa tietenkin, jotta komissio voi eh, hallinnoida näitä monenvälisiä eh, rahastoja, mutta minun aikanani se ei vielä ole ollut mahdollista. En voi tässä mennä pidemmälle yksityiskohtiin. Kiitoksia. And the very last question concerning our members. Ja viimeinen kysymys, joka liittyy jäsenvaltioomme nimittäin Bulgariaan, koska siellä on vieläkin epäsäännönmukaisuuksia ja kuten tiedätte, niin maksut on keskeytetty. Hyvä komission jäsen, mikä on tilanne Bulgariassa tänä päivänä? Voitteko kertoa meille siitä? Mikä on tilin, se, mikä on tilintarkastustuomioistuimen kanta, sen me tiedämme. Anteeksi vain, tämä ei kuulu ulkoisin, homm, ulkoisin toimiin. Minä olen työskennellyt Bulgarian parissa ollenkaan. <laughs> So, Äh, hyvä on. No, sitten hyödynnän tämän mahdollisuuden. Hyvä komission jäsen, onko teillä mitään hyvää neuvoa seuraajallenne, miten tämä virhetaso saadaan hyväksyttävälle tai perustellulle tasolle. Eh, emme tiedä, mitä muotoilua käytämme kohdevuoden sisällä. Onko teillä jotain hyviä neuvoja? Kiitoksia puheenjohtaja. what my director general pääjohtajani ja varapääjohtajani koko yksikköni on ryhtynyt jatkamaan töitä hyvin vakavalta pohjalta. Me olemme oppineet paljon ja haluamme parantaa tilannetta yhä enemmän. Mutta poliittisemmin katsoen mielestäni on erityisen tärkeää keskustella – siedettävästä virhemäärästä ulkoissa toimissa. Katsotaanpa vaikka Haitia. Haiti on uusi tapaus. Kaikki ovat nähneet katastrofin ja ihmisten kärsivykset televisiossa. Me tiedämme, mitä se merkitsee. Ja tulevaisuudessa, kun komissio antaa paljon rahaa ja jäsenvaltio antaa paljon rahaa, niin kaikki yrittävät auttaa tuota kansaa. Mutta oletteko sitä mieltä, että kun otetaan huomioon hallinnollinen kapasiteetti, että joka ikinen asia menee täysin saumattomasti eteenpäin. Se ei ole mahdollista. Ja siitä syystä mielestäni tärkeää olisi se, että voisimme arvioida näiden tekijöiden pohjalta sen, että meillä täytyy olla jonkunlainen siedettävä virhemarginaali. Pieni sellainen. Kiitoksia.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 Kiitoksia. Meillä on nyt vielä 30 minuuttia. Meillä on eh, edustajien kysymyksiä. Pyytäisin, että esittäisitte kysymykset lyhyesti ja samoin vastauksia. Edustaja Shatsimarkaakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää sydämellisesti eh, komission jäsentä, ei vain hänen puheenvuorostaan tänään, vaan erityisesti hänen eh, toimistaan viimeisen viiden vuoden aikana. Olisimme mielelläni pitäneet teille tänä, täällä nyt erään toisen henkilön on jatkettava tehtävää. Te olisitte olleet erittäin hyviä tähän tehtävään. Olette saavuttaneet hyvin paljon Euroopassa ja kunnioitamme sitä. Siitä huolimatta se, mitä tilintarkastustuomioistuin herra Engvirra täällä sanoivat, on kyllä huomattavaa. Tämä on todellakin pidettävä mielessä, koska me olemme mielestäni täällä parlamentissa olleet aivan liian mukavia, sanon tämän ihan avoimesti. Tässä on kyse veronmaksajien rahoista, 6,2 miljardista eurosta kokonaisuudessaan, ja se mitä täällä sanotaan, no viime vuosina aina on talo palannut, mutta tällä kertaa ainakin autotalli on vielä pystyssä. Tältä tämä vähän kuulostaa. Me olemme siis nähneet, että tilanne on parantunut jokainen pieni apu, kuten lastenhätäapu Saksassa, jonka on selvittävä avustusrahoilla. Siinä on kaikki tilitettävä ja selkeästi osoitettava. Myöskin kun se menee haitiin, saavat, määr, saavat rahoja tililleen ja sitten könttäsummina antavat mm, esimerkiksi hätäapua. Tiedän, että tämmöisissä hätätilanteissa ei ole aina mahdollista tarkistaa kaikkea. Siksi olen aivan samaa mieltä kansanne siitä, eh, mistä puhuitte eh, esittelijän kanssa. Hyväksyttävä ja perusteltu, perusteltu eh, on sellainen termi, jota pitää todellakin miettiä pyytäisin myös, että sitä miettiä. Meidän täytyisi määritellä joku perusteltava riski taso. Mutta se, mitä Engvirta täällä sanoo, on kyllä todella murskaavaa. Minä tunnen hänet. Hän on hollantilainen ja myöskin hyvin perusteellinen. Tämä on kova yhdistelmä. Siksi se, mitä hän täällä sanoo, on kyllä kovin huomattavaa. Me olemme käyneet tätä keskustelua parlamentin jo pitkään teidän kanssanne ja komission kanssa, nimittäin keskustelua kehitysrahaston määrärahoista. Siellähän on sellaisia summia, joihin me, me pääse käsiksi. Ja loppujen lopuksi sitä kärsivät eurooppalaiset, te myöskin ehkä tulevaisuudessa eri tehtävissä, mutta me jäsenä esimerkiksi, koska aina sanotaan, että Euroopan rahoja tuhlataan. Ja tämä tälle täytyy panna piste. Ja siksi voinkin vain tulevaisuuden kannalta sanoa, että pyytäisin, että seuraajalle antaisitte nämä neuvot, joita äsken meillekin sanoitte, koska pääosastohan, pääosaston monimuotoisuus jatkuu. Ja herra Barroso, jatkaa tätä hajota ja hallitse periaatetta ja jakaa tehtäviä eri pääosastoille. Myös me toimineet, e, että e, vastuualueet jaetaan selvemmin niin, että voidaan asettaa vastuuseen yksi komission jäsen. Ja nyt näyttää siltä, että e, vastuualueita jaetaan vielä enemmän. Esimerkiksi Roho Jeleva olisi ollut vastuussa ekosta. Olen iloinen, että näin ei ole. Sanon tämän ihan avoimesti, mutta enempää en sanokaan. Pysyn asiallisena. Ja olisin mielelläni halunnut arvion siitä, miten tilanne tulee muuttumaan Lady Ashtonin aikana. Te annatte hänelle neuvon nyt siitä, mitä hänen pitäisi huomioida, mutta miten tilanne tulee teidän mielestänne muuttumaan, koska hänen tehtävänsä on enemmänkin koordinoiva. on odotettavissa, että kun hänet pian tapaamme seuraajana täällä valiokunnassa, hän koordinoijana pystyy ottamaan enemmän vastuuta ja pääosastot valtavirtaistetaan niin sanotusti. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Äh, hyvä äh, parlamentin jäsen siitä, mitä sanoitte minulle henkilökohtaisesti. Olen erittäin iloinen siitä. Tässä oli kyse viidestä hyvin mielenkiintoisesta, mutta myös hyvin intensiivisestä vuodesta ja kiitän tästä arviosta. Toiseksi, vaikka Tilintarkastustuomioistuin puhuu kahdesta viidestä prosentista ja materiaalista virheistä, niin haluan vain huomauttaa, että ei eroteta sitä, mitä tapahtuu menettelytavoissa ja sitten millä on todellista rahoitusvaikutusta. Jos saanen sanoa tämän, niin kyllä tätäkin voitaisiin kyseenalaistaa ja todellakin ottaa esille ne kysymykset, joilla on rahoitusvaikutuksia, koska kaikki muuthan komissio on jo selvittänyt, koska on äh, menettelyn aikana harjoitettu valvontaa. Kuitenkin on erittäin tärkeää, että ulkosuhdealalla tehdään tällainen kustannushyötyanalyysi ähm, täytyy sanoa, että aina se ei ole kuitenkaan järkevää, koska on niin paljon valvontaa, että minä kysyn itseltäni ihan avoimesti, miten eh, henkilökuntani voi ylipäätänsä tehdä työtä. Ex ante, ex post, eh, hankinta, eh, kaikenlaista valvontaa ulkopuolelta, Olaf, ja kaiken tämän pitäisi tapahtua mahdollisimman nopeasti. Hyvin usein tässä yritetään eliöidä ja Minä olen aina halunnut, että tehdään korrektisti työtä. Tätä olen vaatinut myös henkilökunnalta, niin kokonaisuudessaan olemme onnistuneet siinä. Viimeiseen kysymykseen ja vastuualueisiin liittyvään kysymykseen sitten. Minä itsekin olen pohtinut sitä, miten nämä vastuualueet voitaisiin jaata. Minä olen tietenkin puheenjohtajalle vain voinut sanoa oman mielipiteeni, mutta minun mielipiteeni oli se, että tarvittaisiin välttämättä naapuruuspolitiikasta vastaava komission jäsen, koska minun mielestäni naapuruuspolitiikka sekä itään että etelään päin on erittäin tärkeää ja Cathy Ashton ei pysty tekemään kaikkea. Minä tiedän tämän varsin hyvin, koska minä äh, tein eh, har, katoin osan näistä tehtävistä, mutta sitten oli myös herra Solana, mm, ja me olimme kummatkin täystyöllistettyjä, eikä hän voisi siis tehdä kaikkea. Nyt tiedän, että te sanotte, että ei ole enää yksi henkilö vastuussa, mutta se henkilö, joka on poliittisesti vastuussa, hänen on poliittisesti koordinoitava näitä kysymyksiä. Ja uskon, että hän kyllä kasvaa tähän rooliinsa. Hän on aivan alussa. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Ja tietenkin on oltava selvää ja uskon, että se on tässä vaiheessa selvää, että hän on myös Relix-ryhmän johtaja niin, että hän voi poliittisesti koordinoida ja tämän pitää sitten lopulta näkyä myöskin avustusten todellisuudessa, mutta en usko, että hän pystyy tekemään kaikkea yksin ja siksi hyvä meillä on hyviä palveluyksiköitä, mutta meillä on myös komission jäseniä, jotka ovat siinä välissä, jotka Cathy Ashtonin kanssa tai hänen johdollaan tai koordinoinnin niin alaisuudessa työskentelevät, he tulevat tuomaan panoksensa, jotta asiat toimivat hyvin. Yksi henkilö yksin ei pysty tähän, sitä mieltä minä ainakin olen. Kiitoksia. Hyvät edustajat, pyytäisin, että esittäisitte kysymyksiä lyhyesti ja vastauksetkin olisivat lyhyitä, jotta kaikki voisivat äh, saada puheenvuoron. Edustaja Gressle. Kiitoksia. Jos nyt Äh, katson, että kuinka paljon Katsimarkaakis äh, puhuu ja kuinka suuri meidän ryhmämme on, niin minulla olisi nyt 30 minuuttia puheaikaa. Haluan toivottaa kaikkea hyvää äh, Benito Ferrero Waldnerille ja sanoa hänelle, että me kaipaamme häntä. Meidän ystävyytemme oli maltillista, mutta meillä oli kuitenkin ystävyyttä ulkosuhteiden ja budjetin valvonnan välillä. Teidän vaatimukseni moni lahjoittajien rahastoista ja muista kyllä ovat asioita, joita mekin olemme vaatineet. Sitten tämä yksinkertaistamispaketti saitte meidät puolelleen, mutta nyt kun me emme tiedä, mitä tapahtuu ulkosuhdehallinnossa, niin meidän täytyy olla hyvin varautuneita. Muutamia kysymyksiä haluaisin esittää. Erityisesti mitä tulee tulevaan ulkosuhdehallintoon, koska meidän täytyy tietää sitä enemmän. Minä katsoin sen sen ohjesäännön liitettä 10 virkamiehet ulkomailla, niin haluaisin esittää kysymyksen. Toivoisin, että tämänhetkiset maksut ja summat, että saisin vastauksen tähän kysymykseen, jonka olen esittänyt. Muuten minun täytyy luetella niin tässä kaikkia ja pyytää teiltä kysymystä, vastausta. Siksi pyytäisin tässäkin jo, että saisimme vastauksen näin, tähän kysymykseen. Sitten kun katsoin edustustoja, niin siinä sanottiin, että eu henkilökunta näissä edustustoissa on 40 prosenttia työajasta muualla. Nyt olen esittänyt kirjallisen kysymyksen komissiolle, jota ei ole vielä vastattu. Pyytäisin, että katsoisitte, miten näitä poissaoloaikoja voitaisiin vähentää. Nämä poissaoloajat johtuvat osittain siitä, että koulutus, ja lomat ja muut Brysselissä, mm, eivät, niitä ei lasketa mukaan, niin sen näyttää siltä, että henkilökuntamme edustustossa on jatkuvasti matkoilla. Meillä on siellä 5000 ihmistä paikalla. Kuinka paljon henkilökuntaa on ajateltu ulkosuhdehallintoon, kuinka suuresta henkilökunnasta on kyse? Ja olisi mukava tietää, minne turvallisuusmissiot tulevat ja saako tämä ulkosuhdehallinto omaa hallintoa ja valvontarakennetta vai aikooko komissio johtaa tätä? Nämä ovat asioita, jotka meidän pitää tietää, koska siihen liittyy myös hallinto- ja valvontaoikeuksia ja myöskin kysymys siitä, miten Relex osuus otetaan mukaan ulkosuhdehallintoon, koska ohjesäännössä ei tätä määritellä. Siellä puhutaan vapaaehtoisuudesta. Näyttää nyt sitten siltä, että ne henkilöt, jotka istuvat nyt ne eh, pakotetaan tähän. Tässähän äänensävykin muuttuu. Meidän pitäisi tiedä vähän, tehdä vähän enemmän kuin ei mitään. Viime perjantaina oli keskustelu Koreperissä ulkosuhdehallinnosta. Siellä ihmiset tietävät paljon enemmän kuin me, ja minun mielestäni tämä ei ole oikeudenmukaista. Kiitoksia. Äh, verehrte Frau Gressle, zum ersten Mal auch danke, dass... Arvoisa Rova Gressle, äh, kiitoksia, että tekin sanotte, että äh, tulette kaipaamaan minua nyt ulkosuhdehallinnosta. Minä olen edeltäjä. Tässä puhutaan vuodesta 2008. Minun on ihan rehellisesti sanottava ulkosuhdehallinnosta että sen suhteen monet kysymykset eivät ole vielä selvitettyjä. Ja Lady Ashtoniahan hän parlamentti ei ole vielä virallisesti edes hyväksytty, samoin kuin muut komissaarit. Ja tässä nyt vaaditaan, että kaikki olisi jo selvää, vaikka meillä ei ole edes vielä toista komissiota, joten antakaa hänen nyt vähän aikaa. Mutta nyt annan vastauksen siihen, mistä minä jotain tiedän ja mihin minulla on myöskin äm, mielipide? Ensinnäkin uskoakseni ne haasteet, joita meillä tällä hetkellä on tässä nollakasvustrategiassamme henkilökunnassamme, on jo pitkään ollut esillä. Ja sen täytyy olla selvä kaikille. Tässä yhteydessä on ryhdytty useisiin eri toimenpiteisiin, jotta voitaisiin optimisoida, optimoida ää, henkilöstöresurssipolitiikkamme. Mutta komission yksiköt ja varsinkin EuroPaid ovat tilanteessa, jossa niitä pyydetään täytäntöön panemaan huomattavasti enemmän kehitysapua vuosittain ilman, että ne saavat kuitenkaan lisätä suht, samassa suhteessa henkilöstönsä määrää. Minä olen pyrkinyt puolustamaan henkilökuntaani niin mahdollisimman paljon, mutta tietysti meillä on sitten talousarvio, talousarviosta vastaava komission jäsen, ja neuvosto pyytää meitä olemaan käyttämättä lisää rahaa, mutta toisaalta tässä sitten taas meitä pyydetään olemaan tarkempia, aina parantamaan tätä apuamme, lisäämään sitä, mutta me emme saa lisää henkilökuntaa. Näin ollen Europeidissä jokaista 10 miljoonaa euroa kohti henkilö, joka annetaan avustuksina, on henkilökunnan määrään vähentynyt 4,8 henkilöstä vuosittain 3,8 henkilöön vuodessa. Lisäksi tämä rankka työtahti vaikuttaa myös siihen, miten hyvin voidaan saada henkilökuntaa vaikeisiin tehtäviin joihin, joissakin maissa – varsinkin näihin erittäin hauraisiin maihin. Ihmiset eivät vain yksinkertaisesti halua sinne mennä ja siitä syystä meillä on vain 26 prosentin avointen työpaikkojen määrä. Lisäksi toinen asia on tärkeä. Se koskee päätoimipaikkaa, jossa meillä on vain kolmen vuoden sopimuskausi. Ihmisiä koulutetaan, sitten he oppivat tekemään työnsä ja sitten he joutuvat lähtemään. Henkilökohtaisesti minun mielestäni tämä on aivan väärä strategia. Minä en sitä kyennyt muuttamaan, mutta jos tulevaisuudessa siihen on mahdollisuuksia, niin minusta se olisi paikallaan. Kun taas valtuuskunnissa paikka on pysyvä. Siellä määräkäiset työntekijät voivat olla loputtomiin. Ja näin ollen meillä on näin paljon vapaita työpaikkoja. Lisäksi olette kysyneet, kysynyt tulevaisuudesta. Kuten totesin, kaikki nämä uudet rakenteet ovat sellaiset, että niistä täytyy päättää. Korkeudustaja Ashtonia on pyydetty esittelemään paketti neuvostolle, tietysti läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa. Ja tämä tapahtuu huhtikuussa, joten tietysti meillä on nyt joukkue, joka työskentelee, mutta monet asiat vielä ei ole selviä. Hän on ihan selkeästi kuitenkin todennut, että että ulkoasian yksikkö on aivan yhtä luotettava ja vastuuvelvollinen kuin komission yksiköt ovat olleet. Miten se sitten tehdään käytännössä, sitä en tiedä. Tällä hetkellä luvanmyöntöviranomainen on komissio sellaisenaan. Ja sitten komissio delegoi luvanmyöntövirastot pääjohtajalle, joka sitten puolestaan taas voi delegoida valtuuskuntien johtajille. Kysymys vaan on siitä, millä tavalla se tehdään tulevaisuudessa. Tilanne ei ole vielä selvä, eikä sitä ole vielä päätetty. Minä en ole myöskään ollut koreperissä, enkä saa näitä kertomuksia. Minä en edes tiedä, mitä siellä nyt on sanottu. Mutta tästä ollaan kuitenkin erityisen huolissaan. Ja olen myös samaa mieltä siinä, että on tärkeää, että turvallisuushenkilökunta on paikan päällä. Tulin juuri matkalta Guatemalan, Costa Ricaan ja El Salvadorin. Ja Guatemala varsinkin on maa, jossa on korkeat turvallisuusriskit. Siellä on eniten väkivaltaa koko maailmassa, murhia ja niin edelleen. Jos sinne menee, niin kyllä siellä henkilökunta pitää olla silloin paikan päällä. Omasta kokemuksestani voin todeta, että jos me haluamme hoitaa työmme kunnolla, niin me tarvitsemme turvallisuusjoukkoja. Minusta aina tuntuu siltä, että itse olen henkilökohtaisesti henkilökuntani turvallisuudesta vastuussa. Väkivallan suhteen on hyvin vähän tehty. Aina näitä tapauksia on ollut ja tietysti turvallisuutta voidaan myös parantaa. Grazie. Abbiamo 10 minuti per 5 domande. Quindi vi pregherei di... Kiitoksia. Meillä on 10 minuuttia viittä kysymystä varten, että pyytäisin, että esittäisitte kysymyksen nopeasti. Edustaja gracias, eh, presidente. Kiitoksia. Minä haluaisin myöskin onnitella Rova Ferrero Waldneria ja erittäin hyvä, että hän voi käyttää omia eh, kokemuksiaan ja tässä vaiheessa, kun puhumme aivan selvästi nyt henkilöstöongelmista Relexissä ja valtuuskunnissa, jos sopii, niin nyt tämä on ainoa tilaisuus, jossa voin, voin todellakin kiittää komission, komission haiti työntekijää, joka menehtyi tässä maanjäristyksessä. Haluaisin äh, esittää myötätuntoni hänelle ja äh, Haitille ylipäänsä. Ja useinkin äh, käy niin, että emme tarjoa riittävää turvallisuutta näille henkilöille, koska meillä on nämä mm, rajalliset budjetit. Koska nyt puhumme 2008 vastuuvapaudesta, minä ottaisin esille komissaarille pari teemaa. Ne ovat hyvin tärkeitä. Toinen niistä Yhdysvaltain suhteet. Puhuisin tässä lähinnä valvonnasta ja asiakirjoista. Tilintarkastustuomioistuin valitti siitä, ettei asiakirjat, etteivät asiakirjat ole saatavissa täysin ja tässä Kosovon osalta ongelma oli hiukan samanlainen. Minä haluaisin tietää, mitä voisimme tehdä, jotta että tämä avoimuus ja näkyvyys lisääntyisi. En halua asettaa kyseeseen näitä YK ja EUn välisiä suhteita millään tavoin. Ja sitten äh, kansalaisjärjestöt, äh, komission äh, henkilöstö toimii näiden asioiden parissa, mutta meillä on myös nämä kansalaisjärjestöt, joissa on tiety, tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät virheisiin, joita Liberatski tässä otti esiin myös järjestöjen tehokkuus on kyseenalainen. Tässä Guht puhui myös siitä mahdollisuudesta, että vähennetään riskejä Er no Pyytäisin, että puhuisitte lyhyesti, koska muuten muut edustajat eivät voi puhua. Minä en voi nyt antaa teille lisää puheaikaa, koska muuten muut eivät pääse puhumaan. Niin, tämä keskittäminen, jos, mikä on siinä riskinä? Kiitoksia aivan ensiksi, mitä tulee pilariin. Täytyy sanoa, että olemme kaikki hyvin surullisia asiasta. Olen esittänyt surun valitteluni tietenkin kollegalle ja koko perheelle. Ja toivomme, että hän olisi vielä jossakin tallessa, mutta näin ei siis ole. Mitä tulee sitten YK-suhteisiin, ensinnäkin äh, asiakirjojen saatavuus. Me olemme joissain tapauksissa nähneet, että äh, asiakirjat ovat vaikeasti saatavissa, varsinkin silloin kun jotkut YK-virastot äh, olivat tietoisia, että kyseessä on hyvin tärkeä asia. Minä itse olen tehnyt yhteistyötä pääsihteerin kanssa ähm, pääjohtaja on tehnyt myös yhteistyötä ja minun täytyy sanoa, että ollaan erittäin tietoisia siitä, että tuomioistuimen pitäisi päästä käsiksi näihin asiakirjoihin, vaikka siellä täällä ongelmia onkin. Silloin kun me puutumme asiaan, niin täytyy sanoa, että tämä on auttanut aina varsinkin nyt Bangladeshin osalta tämä toimi. He Eh, me olemme hyvin selkeästi sanoneet, että jos tämä ei onnistu, niin meidän täytyy eh, vetää johtopäätökset asiasta. Mitä tulee sitten eh, riskeihin ja kansalaisjärjestöihin, tehän tiedätte, että kaikista tärkein asia on se, että silloin kun myönnetään määrärahat, niin valintamenettelyt ovat hyvin tarkat. Se, ne perustuu tarjouspyyntöihin ja järjestelmä on kaikille avoin. Ja arvio tehdään sen jälkeen riippumattoman komitean toimesta ja siellä on riippumattomia asiantuntijoita. Ja tämä valinta perustuu siis täysin asiantuntija-arvioihin. Siellä ei ole mitään poliittista vaikutusta meidän puoleltamme asia hoidetaan todellakin näin ja järjestelmä toimii melko hyvin. Sonnergaard, che molto rapido. Kiitoksia. Edustaja Söndergaard, joka puhuu oikein nopeasti. Äh, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komission jäsentä hänen puheenvuorostaan. Ja minulla on kysymys Euroopan unionista. Se on jonkun aikaa Niin vielä kerran siis haluan kiittää puheenvuorostani hyvän komission jäsen. Kysyn Turkista. Olette tässä vastauksessa, kirjallisessa vastauksessa sanoit, että kysymys on 7-8 miljoonasta eurosta Turkin kohdalla. Ja vastauksessa ne todettiin ikään kuin, että Turkissa olisi riittävästi kapasiteettia, jotta tuota rahaa voitaisiin hyödyntää hyvin. Mutta Ruotsin radiossa tehtiin juuri äskettäin tunnetuksi tutkimus, jossa todettiin, että, että, että paikan päällä on hyvin erittäin paljon korruptiota ja petoksia ja kaikkein vakavin on siitä, että tätä rahaa käytetään poliittisesti, eli niille alueille, jotka ovat islamilaisen puolueen Mm, vallan alla, kun taas kurdit ja etniset vähemmistöt eivät saa penniäkään. Näin, hyvä komission jäsen. Vaikuttaa siltä, että ette ole täysin tyytyväinen siihen määritelmään, jota täällä annettiin sanasta väärin. Haluaisin tietää, millä tavalla tähän vastaisitte. Päinvastoin minä en ole vastuussa tästä. Komission jäsen Rehn on vastuussa laajentumisesta ja myöskin Turkin määrärahoista. Minä en ole vastuukomission jäsen. Men kunne ikke lige spørge, det svar, der er givet her, er, er det ikke givet? Øh... Niin, anteeksi. Minä puhun tästä vastauksesta, jonka te antoi. Eikö se kuulu teidän toimivalueeseen? Honorable Andreasen. Edustaja Andreasen. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsenä sanoitte, että olette tehnyt parhaanne ja minä toivon, että näin tosiaan on mutta eh, kirjallisissa vastauksissa tämä ei kyllä näytä riittävän. Ja eh, toinen kysymys, te viittasitte meidän eh, tähän seuranta tilintarkastukseen syyskuulta 2009 ajatellen YK kanssa tehtyä puitesopimusta. Tarkoitatteko, että ei ole ollut mitään seuranta tilintarkastusta ja mitä tapahtui heinäkuussa 2006 ja sitten seuraavalle tilintarkastukselle 2009. Ja sitten kohdassa kolme te viittaatte siihen, että on perustettu ex post valvontajärjestelmä ja selitätte, minkä tähden se perustettiin 2007 eikä aikaisemmin. Kaikista tärkein on äh, se, että kohdassa neljä äh, puhutte äh, kriisistä, yhteisestä Relex-tietojärjestelmästä Tämä kritiikki, jota tuomioistuin on esittänyt, se liittyy vuoteen 2002. Se oli tuomioistuimen kertomuksesta nimeltä Anis. Ja se vesitettiin oikeastaan tässä nykyisessä versiossa. Eli puolitoista vuotta vai seitsemän vuotta, ettekö olisi sitä mieltä, että riittävät järjestelmät vähentäisivät henkilöstötarvetta, niin kuin sanoitte aikaisemmin. Kiitos. Thank you very much. Well, the first... Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin voin vastata ihan selvästi teille. Fafan täytäntöönpanon tilin tarkastus, jonka loppu kertomus on 28. heinäkuuta. Sitä tehty seuraava tilintarkastus ja sen lopuraportti annettiin 22. tammikuuta viime vuonna. Näistä kymmenestä suosituksesta me olemme hyväksyneet kahdeksan, Aitko, Me ja Eko. Ja oli kolme suositusta, jotka olivat avoimia, ne liittyivät suunnitteluun ja tarkistusten tuloksiin. Ja tässä suunnittelu ja tiedonanto ovat parantuneet ja sekä ETKO että EKO ovat sitä mieltä, että tämä asia voidaan nyt päättää. Muut toimet liittyvät siihen, että tehdään säännöllisiä arvioita ja YK-toimista ja annetaan pohja päätöksenteolle, kun kanavoidaan määrärahoja ja annetaan arvioita toimista esimerkiksi Bangladesissa ja Nigeriassa. Ja erilaiset analyysit ovat osoittaneet, että mm, etkopääosasto pitää suosituksia hyvinä ja Lisäksi kysymys, joka liittyy YK antamiin takuisiin ja voin sanoa teille, että tietenkin meillä on tämä neljän pilarin järjestelmä, meillä on raportointia järjestöiltä ja sisäistä raportointia. Olemme antaneet edustustoille neuvoja ja olemme todellakin parantaneet järjestelmää huomattavasti ja toivottavasti tämä todella mahdollistaa sen, että voimme tehdä parasta mahdollista työtä. Olen antanut kaikki poliittiset syyt ja tämä on asia, jossa emme voi luopua täysin yhteistyöstä YK kanssa. Sitten nämä ex post tarkistukset, jotka otettiin käyttöön DG Relexissä 2007, olivat suorat tulos eri tilintarkastusten seurauksista, joten komissio pani täytäntöön toimintasuunnitelmaa ja me olemme tehneet työtä vienti valvonta tilintarkastuksen parissa ja tuomioistuin on pitänyt tätä äh, hyvänä tul- tuloksena. Me olemme YOTPssä, meillä on nyt hyvin vähän määrärahoja. Nyt määrärahat ovat nousseet ja siksi meillä on enemmän ekspostvalvontaa. Mitä tulee tietojen laatuun yhteisessä RELEX-tietojärjestelmässä, olemme keskittyneet operationaaliseen tietoon, jota tarvitaan päivittäisessä hallinnoinnissa ja raportoinnissa. Tiedon parantaminen on ollut keskiössä ja olemme työstäneet tätä aivan alusta asti, mutta aina tarvitaan aikaa ennen kuin loppujen lopuksi asioista tulee systemaattisia. Ja me olemme olleet hyvin yksityiskohtaisia, me olemme luonneet eh, tietolaatupuitteet, myöskin menettelyt, jotka määrittelevät eh, tietolaatutarkistukset ja standardit tiedon laadun hallinnoimille, joten uskon, että olemme todellakin parantaneet järjestelmäämme varsin paljon. Merci, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Ja minäkin vuorollani, hyvä komission jäsen, haluaisin todeta, että me valitamme kovasti sitä, että nyt lopetatte, sillä olette toiminut erittäin äh, hienosti, elegantisti ja aina hymy huulillanne toimikautenne aikana. Ja teidän vuoksenne voi olla ylpeä siitä, että olemme eurooppalaisia. Minulla on kysymys teille Tehän puhuitte jo virheistä ja on tietysti tärkeää se, että aivan kuten totesitte, ollaan tuomioistuimen kanssa yhteistyössä, kun pyritään niitä korjaamaan. Kysymykseni hyvä on se, että teidän poliittinen testamentti, äh, poliittinen testamentti, ne olemme nyt kuulleet siitä, komissiolle on aina kysymys siitä, että eikö nyt olisi oikea aika luoda yhteisöväline ettekö ole sitä mieltä, että meillä täytyisi olla yhteisöväline, jonka avulla voitaisiin tehdä yhteenveto siitä, mitä investointipankki, komissio, komission puheenjohtaja, mikä kuuluu hallitusten toimialaan ja mikä kuuluu muualle. Joku väline, joka yhdistäisi nämä kaikki. Kiitoksia oikein kovasti aivan ensiksi tästä kohteliaisuudesta, jonka esititte minä todellakin kaipaan sitä, etten enää ole komissiossa. Sitten tästä kysymyksestä. Minun mielestäni kyseessä on hyvin monimutkainen väline. Ja jotta saadaan aikaan yhtenäinen väline, niin tarvittaisiin erittäin syvälle menevä analyysi, jossa katsottaisiin mahdollisia seurauksia – en sano kyllä eikä ei tässä vaiheessa, mutta nyt ehkäpä voitaisiin kysyä ne kaikilta asiantuntijoilta itseltämme, ehkäpä myöskin tilintarkastustuomioistuimelta, että tehtäisiin analyysi. Mitä tällainen analyysi voisi tuoda puolesta ja vastaan? Uskoisin, että tätä kautta voisin antaa aivan rehellisen vastauksen ja tämä Aihe on aivan totta tärkeä. Tarvitaan lisää koherenssia, yhteenkuuluvuutta, harmonisointia, mutta en tiedä sitten loppujen lopuksi konkretisointi ja yksityiskohdat saattaisivat kärsiä. En osaa tästä sanoa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitän teitäkin tästä kuulemisesta. Ja nyt annan heti puheenvuoron Joanni Sarmakselle tilintarkastustuomioistuimen vastaavalle. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja, hyvät koko jäsenet. Minut kutsuttiin tänne paikan päälle kertomaan teille tuomioistuimen havainnoista – jotka kuuluvat lukuun 11 vuosikertomuksessa ja koskevat siis hallinnollisia kuluja. Luvussa 11 tuomioistuimen kertomuksessa näette neljä eri tieto-osiota. Ensinnäkin transaktiot, toiseksi sisäisen valvonnan toiminta, kolmanneksi erityistarkastukset, joita tuomioistuin on tehnyt. Ja neljänneksi aiempien tuomioistuimen huomioiden seurantatyö. Kun tarkastellaan transaktioita, niin tuomioistuin on vuonna 2008 tarkistanut 55 transaktiota, joiden tulos on se, että transaktiot eivät sisällä merkittäviä ongelmia. Eli mitään ongelmia tässä suhteessa ei ole. Sitten kun tarkastellaan sisäistä valvontajärjestelmää, niin tuomioistuin ei myöskään ole löytänyt puutteita jotka olisivat merkittäviä. Kolmanneksi olemme tarkastaneet erityiskysymyksiä. Ja löydätte ne luvusta 11 tuolta alaviitteestä. Ja olemme julkaiset nämä huomiot, jotka koskevat eri tarkastuksia. Ja voidaan todeta, että kyseiset tuomi, toimi, elimet ovat hyväksyneet nämä huomiomme ja tällä hetkellä seuraamme sitä, millä tavalla meidän huomiomme sitten otetaan eri instituutiossa tulevaisuudessa huomioon. Neljänneksi, kun tarkastellaan näiden huomioidemme seurantaa, Havaitsemme, että edistystä on tapahtunut kaikkein tärkeimmillä alueilla. Ja näin ollen tämä yleinen johtopäätös, jonka voin teille esittää, joka koskee hallinnollisia kuluja, on myönteinen. Haluan lisäksi metodologisesti katsoen korostaa tärkeää kysymystä. Se on se, että me haluaisimme saada yleisen, yleiset johtopäätökset kaikista toimielimistä yhteensä eikä jokaisesta erikseen. Kiitoksia puheenjohtaja. la Corte Conti. Kiitän tilintarkastustuomioistuinta ja annan puheenvuoron komission pääsihteerille Katarina Deille ja toivotan hänet tervetulleeksi. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Iltapäivää kaikille. Suuri ilo olla täällä jälleen täällä valiokunnassa. Haluan kiittää teitä kovasti kutsusta tulla tänne tapaamiseen. Nyt kun siirrytään komissiosta toiseen, niin minä eh- edustan tässä järjestelmässä jatkuvuutta. Olen kiitollinen siitä, että voin sanoa muutaman sanan siitä, mitä olemme äskettäin tehneet, jotta parantaisimme eh, varainhoitoa komissiossa ajatellen niitä varoja, joista me olemme vastuussa. Eh, minulla on ollut mahdollisuus eh, käydä täällä aikaisemminkin eh, ja olemme vakuuttaneet teidät siitä, että me käytämme merkittävästi varoja mm, hallinnollisiin haasteisiin ja varmasti ne voimme osoittaa myös kourin tuntuvia tuloksia. Komissio on mennyt sujuvasti eteenpäin näissä äskettäisissä laajentumisissa ja me olemme myös eh, saaneet aikaan tärkeitä poliittisia tuloksia. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki sujuisi täydellisesti ja me, me pyrimme aina parannuksiin vuosi vuodelta eh, huolimatta näistä yrityksistä me emme ole vielä saaneet tilintarkastustuomioistuimelta myönteistä DAS-lausumaa, mutta Varmasti te olette tätä itse käyneet läpi myös yksityiskohtaisesti ja toivon, että huomaatte, miten paljon olemme pyrkineet parantamaan varainhoitojärjestelmäämme ja valvontajärjestelmää. Uusi komissio varmasti suhtautuu yhtä päättäväisesti näihin tehtäviin kuin mekin, tai nykyinen, ja tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa, että asioissa on päästy eteenpäin ja meidän pyrkimyksemme ovat saaneet myönteisiä tuloksia aikaan. Tämä johtuu merkittävistä toimista. Täällä on keskusteltu valiokunnassakin näistä toimista ja me olemme puhuneet niistä komissiossa. Mainitsen näistä muutaman. Ne kiinnostavat teitä aivan erityisesti varmaankin. Aivan ensiksikin mielestäni me olemme vuosi vuodelta parantaneet kattavuutta synteesikertomuksissa ja komissio ottaa niistä poliittisen vastuun. Ja me olimme tyytyväisiä, kun näimme, että tilintarkastustuomioistuin on huomannut, miten vuotuinen toimintakertomus on laadullisesti parantunut vuosi vuodelta, koska se on hyvin olennainen osa tätä synteesikertomusta. Me olemme parantaneet myös toimintasuunnitelmaamme 2006 alkaen ajatellen valvontajärjestelmiä ja tämän toimintasuunnitelman pohjalta meillä on paljon parempi valvontajärjestelmä käytössä nyt. Valiokunta on seurannut myös 2008 toimintasuunnitelmaa ja siinä varsinkin rakenteellisia toimia, kaikki, lähestulkoon kaikki toimet on viety päätökseen, mutta osa niistä on meneillään ja annamme uuden edistymiskertomuksen, kun uusi komissio pääsee käyntiin. Ja sitten vuotuiset DAS-lausumat jäsenvaltioilta, siellä missä on jaettu valtuudet. Kallaskin on puhunut tästä. Me olemme parantaneet tämän järjestelmän avoimuutta. Me olemme antaneet tietoa tuen saajista ja tarjonneet tietoa myös nettisivuillamme. Siellä on yhteyksiä myös kansallisille nettisivuille. Tänä vuonna olemme pyrkineet seuraamaan myös hyväksyttävää riskitasoa. Käynnistimme sen 2008 ja tällä tavoin olemme pyrkineet löytämään oikean tasapainon riskien ja valvontakulujen välillä. Sitten me pyrimme parantamaan rakennerahastojen osalta tilannetta. Kehitys komissio, komissaari on kertonut teille jo, miten toimimme tässä, vahvistamme myös perintäjärjestelmiämme. Ja yksi niistä aiheista, jotka uusi komissio ottaa esiin hyvinkin nopeasti, on lainsäädännön yksinkertaistaminen. Meidän mielestämme jotkut muutokset auttaisivat vähentämään virheiden määrää ja valvontakustannusten määrää myöskin. Pyrimme uusiin tuen äh, tukikelpoisuusohjesääntöjen äh, parannuksiin ja teemme töitä myös siinä mielessä, että äh, monivuotinen rahoituskehys yksinkertaistuu. Ja vielä lopuksi sanoisin, aivan kuten sanoin aikaisemminkin, edelleen kehitämme siedettävää riskitasoa ja tämä on asia, joka on hyvä saada kuntoon. Siinä pitää löytyä tasapaino valvontakustannusten ja riskitason välille. Nyt meillä on usealta alalta paljon ehdotuksia. Mielellämme keskustelisimme valiokunnan kanssa myöhemminkin näistä Eli tässä lyhyesti nämä aiheet. En mene tämän pidemmälle yksityiskohtiin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Liberatski kysymykset. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä pääsihteeri. Aloitanpa näistä teidän ensimmäistä sanoista, jotka koskivat jatkuvuutta. Sillä epäilemättä on etunsa sillä, että komissiossa on joku, jolla on jatkuvuutta, kun komission jäsenet jatkuvasti vaihtuvat. Haluaisin kysyä teillä komission jäsen, teiltä komission jäsenten säännöistä. Aikooko komission yksi, kovatko komission yksiköt esittää uudet käytännössäännöt, kun otetaan huomioon tällaiset näkökulmat? Ja eturistiriidat. Onko mahdollista, että otatte sen esille, jos tällainen eturistiriita syntyy? Mikä on teidän suhtautumisen lahjojen vastaanottoon, vieraanvaraisuuden hyväksymisen tai muuta? Millä tavalla voidaan erotella nämä? Onko teillä aikomus erittää uudet käytännössä nyt heinäkuun 2010 mennessä? Ja sitten on sitten vielä lisäkysymyksiä. Thank you very much. Well, um, as you know... Kiitoksia oikein paljon. Kuten tiedätte, komissiolla ovat, on käytännössäännöt, jotka uudistettiin muutama vuosi sitten ja joita se noudattaa hyvin tiukasti. Te varmasti tiedätte, että poliittisissa suuntaviivoissaan seuraava komissiota varten komission puheenjohtaja viittaa käytännössääntöihin ja puhuu siitä, että niitä voitaisiin uudistaa mutta on myös kiinnostunut katsomaan mahdollisuuksia, että siitä voitaisiin keskustella ehkä toimielinten väliseltä pohjalta, joten en nyt voi aivan tarkkaan tietää, milloin tämä kaikki tapahtuu. Me olemme tehneet hyvin paljon työtä etiikan parissa komissiossa. Me olemme tehneet myös hyvin paljon vertailevaa työtä ja näiden tutkimusten pohjalta komissiota valvotaan jo hyvin tiukasti ja se voi osoittaa, että olemme noudattaneet hyvin korkeita eettisiä standardeja tässä oikeastaan kaikki, mitä voin tässä vaiheessa sanoa, voin siis viitata siihen, mitä puheenjohtaja sanoi äh, suuntaviivoissaan ja sanoa vielä kerran, että komissio aika uudistaa käytännössä säännöt kokemuksen valossa, mutta en tiedä vielä milloin. Thank you, that's clear. Kiitoksia. Eh, eh, erittäin hyvä neuvo tässä. Sitten eh, pääsihteeri, me saamme kohta uuden komission vastuunjako, salkkujen jako komissaarien kesken. Oletteko varma siitä, ettei päällekkäisyyksiä ole? Joissakin tapauksissa ehkä tiettyjä eturistiriitoja Meillä on komissaari, joka on vastuussa veropetoksista ja sama komissaari vastuussa verojärjestelmistä. Onko tällainen yhdistelmä hyvä? First of all, in deciding the allocation of portfolio. Kiitoksia. Ensinnäkin kun puhutaan salkkujaosta, niin tässä puheenjohtajalla oli useita aiheita mukaan lukien se, että työtaakka jaettaisiin kautta komission tasaisesti. Ja uskoakseni yleisesti ottaen oltiin sitä mieltä, että hän oli hyvin pitkälti onnistunut tässä. No uskoakseni tämän päivän politiikassa, ja se nähtävissä yhä enemmän, kysymys on poikkeleikkaavista asioista. Eli on hyvin vaikea sanoa, mihin yksi toimiala päättyy ja toinen, mistä toinen alkaa. Siitä syystä on painotettu kovasti sitä, että voitaisiin työskennellä komissaarin ryhmissä näissä poikkileikkaavissa asioissa. Ja uskoakseni jotkut kaikkein tärkeimmistä saavutuksista viime komission aikana ovat olleet nimenomaan seurausta eri komission yksiköiden välisestä tehokkaasta yhteistyöstä, varsinkin jos tarkastellaan energia- ja ilmastopakettia, maahanmuuttokysymyksiä ja niin edelleen. Eli en ole huolissani siitä, että nämä toimialat menevät päällekkäin, sillä olen nähnyt, että uuden komission, uusi komissio määrätietoisesti pyrkii työskentelemään yhteistyössä vielä enemmänkin kuin aiemmin. Toiseksi minun mielestäni eturistiriitoja ei ole salkkupuolella, kun meillä on komissio, joka vastaa tullista ja verotuksesta, ja samalla hän vastaa myös petosten vastaisesta virastosta. Minusta tässä mitään ristiriitaa ei ole ja on aivan mahdollista olla vastuussa kummallakin, kummastakin alueesta ilman ongelmia. Kiitoksia pääsihteeri. Te äh, sanoitte, että pitää säästää rahaa, saada halvempi komissio. Mikä teidän mielipiteenne on täytäntöönpanovirastoista. Onko se menestystarina? Lisätäänkö näitä virastoja vai oletteko sitä mieltä, ettei niitä enää lisätä? Mikä on näiden täytäntöönpanovirastojen kustannus? Ajattelen lisäkustannuksia ja lisää hyötyjä ja tehoja. Meillä ei ole kovin paljon näitä tähän mennessä, se on varsin uusi ilmiö, mutta vaikutelmani on se, että yleistunnelma on se, että ne ovat tehokkaita ja kustannustehokkaita. Ja arviot, joita on tehty, osoittavat, että ne ovat helpompi tapa hoitaa tiettyjä toimintalohkoja eri syistä, muun muassa siitä, että se, mikä ulkoistetaan toimeenpanovirastoille, on nyt jo määritelty ja se sisältää paljon toistuvaa työtä, kuten hallinnointia ja niin poispäin. Mutta yleisarviomme on, että ne ovat hyödyllinen tapa hallinnoida osaa toiminnasta ja rahoituksesta EU:ssa. On hyvin vaikea sanoa, että että onko meillä hyvin paljon, tuleeko meillä tulemaan hyvin paljon lisää niitä vai ei. Meidän on katsottava, millaisia täytäntöönpanohaasteita meillä on tulevaisuudessa ja meidän on katsottava kerta kerralta, onko parempi, että komissio hallinnoi ohjelmia vai onko parempi ja tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa antaa virastojen hallinnoida niitä joten ne ovat osa mm, sitä välineistöä, joka meillä on yhteisön budjetin täytäntöönpanossa. Ja joissain tapauksissa ne ovat oikea väline, toisissa eivät. Meidän on katsottava asiaa kerta kerralta, eikä niinkään määritellä kantaamme yleisesti puolesta tai vastaan, mutta yleiskokemus on myönteinen. Kiitoksia, hyvä pääsihteeri. Kun vastasitte kirjallisiin me vastasitte, että 7500 hanketta 14 000 hoidetaan Europeiden avulla. Onko mahdollista kuulla, mistä loput hankkeet muodostuvat ja millä tavalla niitä hallinnoidaan? Ja mikä tilanne on? 32 500 projektin kohdalla. I'm afraid I don't know. It's a... Valitettavasti en tiedä. Harmi, että asiantuntija, joka tiesi, lähti juuri hetki sitten, mutta annan teille kyllä kirjallisen vastauksen. Okay, so let me ask next one. And uh, my concern... No seuraava kysymys sitten. Kansalliset hallintojulistukset. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta se voi rohkaista jäsenvaltioita esittämään, kaikkia jäsenvaltioita siis esittelemään kansalliset julistuksensa? Mehän tiedämme, jo esitetyt sellaiset eivät ole yhdenmukaisia. Oletatteko, että komissio valmistelisi yhdenmukaisen metodologian, jota se sitten suosittelisi kaikille jäsenvaltioille. Well, as I'm sure you know... Niin kuin varmasti tiedätte, Yleensä ottaen komissio tukee näitä kansallisia julistuksia, mutta emme ole onnistuneet vakuuttamaan kaikille jäsenvaltioille, että niitä pitäisi käyttää, joten tässä vaiheessa ne ovat vapaaehtoisia. Me teemme töitä niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka laativat niitä. En ole tietoinen siitä, että yritettäisiin harmonisoida tapaa tehdä niitä, mutta Kyllä me pyrimme niitä parantamaan eh, siinä määrin, kun niitä voidaan parantaa, jotta niistä saadaan mahdollisimman paljon irti. Me käytämme niitä hyvinä esimerkkeinä muille, osoittaaksemme muille jäsenvaltioille, että tällaiset julistukset ovat mahdollisia tehdä, ne ovat hyödyllisiä ja eh, myös siinä mielessä eh, suosittelemme, että ne auttavat yhteisön budjetin hallinnoinnissa – Eli me rohkaisemme jäsenvaltioita käyttämään tätä menetelmää ja teemme yhteistyötä niiden kanssa, jotka tekevät niitä, jotta niistä saadaan mahdollisimman paljon irti, mutta meillä ei ole mitään äh, mahdollisuutta velvoittaa jäsenvaltioita siihen. Luvallinen hyvä puheenjohtaja, viimeinen kysymys. Aion kysyä aina kysymyksen, joka kohdistuu yhteen jäsenvaltion. Nyt puhun Kosnolin ydinvoimalasta. Me saimme tästä lausunnon komissiolta, mutta en ymmärtänyt sitä oikein. Mitkä mahdollisuudet ovat sille, että EU rahoittaa tätä alasajoa, koska se on tulossa vuonna 2035? I'm not sure what en ole aivan varma siitä, mitä te kysytte. Kosladuista minä tiedän, että me rahoitamme purkukustannuksia, alasajokustannuksia ja nämä ovat samansuuntaisia kuin Englannin ja Sabohanitsessa samantyyppisillä laitoksilla me olemme pyrkineet laajentamaan eh, komission, eh, komission osuutta 2035. Eh, en tiedä, ne tai 13, en tiedä kysyttekö jostakin muusta, mutta ehkä voimme tätä vielä selventää. Grazie all'onorevole. Kiitoksia, herra Liberaski. Nyt muut jäsenet, Rova Gresle. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä pääsihteeri, on hienoa, että olette jälleen täällä paikalla. Haluaisin esittää kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys koskee yhteistyö- ja varmistusmenettelyä Romanian ja Bulgarian kanssa, joka on teidän alaisuudessanne hoidettu. Ja edelleen on nähtävissä hyvin paljon epäsäännönmukaisuuksia. Puhutaan myös korruptiovastaisesta taistelusta ja te totesitte, että olette tottuneet tähän aiheeseen täällä, mutta vähitellen pitäisi nähdä kyllä vähän tuloksiakin, kun pyritään taistelemaan korruptiota vastaan. Olemme vaatineet sitä, että näissä edistyskertomuksissa pitäisi selkeästi määritellä se, missä edistystä on saatu aikaiseksi, kun on taisteltu korruptiota vastaan. Oletteko valmis lähettämään meille näitä kertomuksia, jotta voimme todella mitata tätä tapahtunutta edistystä. Ja haluaisin tietää, miksi Olaf ei ole järjestelmästi mukana näissä öö, kertomuksista, kun meillä on erityiskertomus Romanista Bulgariasta. Mietin vain, että mikä tämä vastuuvelvollisuus on. Me saamme tällaisia puolitotuksia kyllä kuulla, mutta emme saa riittävästi tietoa 600 miljoonaa juor, euroa että on ilmeisesti hävinnyt. Ja nyt puhutaan Olafista. Meillä on ongelma myös tämän siirtymäkauden aikana. Mukana ei ollut kuitenkaan parlamentti, kun komissio on tehnyt näitä tehtäviä ja pyrkinyt täyttämään tyhjiä työpaikkoja. Tämä on erittäin hankala tilanne, sillä henkilö täytyy olla myös riippumaton – Tämänhetkinen tilanne on erittäin ongelmallinen ja haluaisinkin tietää, kuka eroa, jos koko menettely mitätöidään? Kallas totesi, että hän ei ole enää toimivaltainen ja tuleva komissio jäsen sanoi, että hän ei vielä ole toimivaltainen. Eli kuka nyt kantaa tästä nimityksestä vastuun? Kolmas kysymys koskee ulkoista toimintaa. Tehän olette tässä johdossa komission puolelta. Ja toivon teille kaikkea hyvää, mutta olen huolissani, koska kaikki tapahtuu tähän mennessä suljetuin ovin. Ja komission asiantuntijat eivät ole mukana. Tältä meistä ainakin vaikuttaa. No tässä nyt on paljon kysymyksiä ilmassa ja ydinkysymys meille on se, että miten suuri tästä yksiköstä tulee. Onko sillä oma hallintorakenteensa ja millä tavalla henkilöstösäännöksiä muutetaan, että kokonaisia osastoja voidaan siirtää. Viedäänkö niitä sinne? Vähitellen tämä pitäisi olla kyllä vapaaehtoistaustalta tapahtuvaa. Kyllä ihmisten, jotka siellä ovat vastuussa, pitäisi olla siellä virkamiehiä. Kysymys on myöskin vahingonkorvaustilanteista ja vastuusta. Olemme huolissani siitä, että neuvosto saa paljon enemmän tietoa kuin me. Viime perjantaina käytiin korreperissä keskustelu tästä asiasta, olemme nähneet sen tulokset. Haluaisimme tietää, milloin parlamentti tästä asiasta saa tietoa ja tapahtuuko se samanaikaisesti neuvoston kanssa. Sekin on tärkeä kysymys. Thank you. Well, with your permission. Kiitoksia. Nyt voin käyttää ehkä hiukan aikaa tähän, jos teille sopii. Ensinnäkin verifiointimekanismit. Varmasti edustaja tietää aivan hyvin, että me teemme tässä töitä hyvin vaikeissa asioissa, kun muutetaan oikeudellista järjestelmää jäsenvaltioissa siellä eh, otetaan käyttöön valvontamenettelyt ja eh, ei voida odottaa siinä kovinkaan nopeaa edistystä. Nyt eh, kun olemme hyvin syvälti olleet mukana kummassakin maassa, niin voimme todellakin nähdä asiassa edistystä. Me julkistamme nämä kertomukset kaksi kertaa vuodessa. Me teemme laajemman kertomuksen heinäkuussa ja sitten välikertomuksen keväällä. Näin aiomme tehdä jatkossakin. Ja meillä on ollut hyvä yhteistyö kummankin jäsenvaltion kanssa. Kumpikin yrittää muuttaa järjestelmäänsä. Tässä yritetään saada oikeat lait voimaan ja on pyritty muutamaan rikosoikeudellisia järjestelmiä ja kouluttaa myös henkilöstöä, rekrytoida uutta henkilöstöä ja täytäntöön panna uusia lakeja. Komissio on painottanut täytäntöönpanon mm, toteutusta. Mm, me haluamme nähdä, että jos joku rikkoo lakia, hänet äh, viedään tuomioistuimeen ja äh, tuomiot myös annetaan äh, asianmukaisesti. Emme kuitenkaan ole vielä tyytyväisiä siihen, e, että täytäntöönpanoaste olisi riittävä. Minä uskoisin, että edistymiskertomuksessa, joka julkaistiin viime syyskuussa muistaakseni, Eh, siinä on nähtävissä edistystä ja minä toivon, että kun julkistamme nämä uudestaan, päivitetään kesällä niitä, niin voidaan nähdä edistystä, mutta eh, jotta ollaan tasapainoisia, eh, nämä ovat sellaisia järjestelmiä, jotka pitää saattaa koko maan laajuiseksi hyvin kalliita järjestelmiä. Esimerkiksi oikeudenkäyttö pitää laittaa tietokone aikaan, jotta kaikki ovat tietoisia tuomioista esimerkiksi Romanian osalta. Ei ole ollut kovinkaan helppoa saada tällaista edistystä aikaiseksi, mutta minä todella uskon, että edistymiskertomusten syvyys on parantunut viime Eh, puolentoista vuoden aikana, koska meillä on nyt paljon enemmän käsitystä järjestelmistä ja me teemme eri tavalla yhteistyötä nyt kummankin maan kanssa. Sitten eh, seuraava kysymys, eh, joka liittyy Olafin tilanteeseen. En usko, että on olemassa sellaista tilannetta, joka huolestuttaisi tai se vaatisi tuomioistuimen päätöstä nyt kun jotakin traagista tapahtuu, esimerkiksi kuten tämä pääjohtajan kuolema, niin tämä toiminta jatkuu ja Brunner nimitti jo seuraajansa, kun hän ei ole paikalla. Komissio on noudattanut tämän yksikön jatkuvuussääntöjä ja me olemme myös kysyneet oikeudelliselta yksiköltä ja silloin on todettu, että on noudatettu oikeita menettelytapoja. Tässä ei ole syytä huoleen ja mitä tulee jatkuviin toimiin ja jatkuvaan suojaan ajatellen yhteisön rahoitusetuja. Mitä kumpikin komissaari on nyt sanonut, nyt edelleen nopeutamme viranjulistusmenettelyä kilpailun kautta myös näiden pääjohtajien osalta ja uusi tuleva komissaari on sanonut, että hän voisi keskustella ajatellen uutta pääjohtajaa irtisanomisajoista, jotta voimme varmistua siitä, että pätevyyssäännöt myös täyttävät ja meidän on hyvä tietää, että yksikön toiminta jatkuu ja me kiihdytämme vauhtia, jotta saamme nopeasti uuden pääjohtajan ja parlamentti ja neuvosto on mukana päättämässä kriteereistä, jotka liittyvät uuden pääjohtajan profiiliin. Tietenkin nimitys tehdään myös toimielinten välisen prosessin kautta. Sitten ulkoisen toimin, toiminnan yksikkö. Nyt on parlamentin, ei välttämättä tämän valiokunnan kanssa, mutta muuten parlamentin kanssa on keskusteltu paljonkin parlamentin puhemies ja parlamentin jäsenet, jotka ovat tehneet töitä perustamissopimuksen parissa ja ulkoisen toiminnan yksikön parissa. On hyvin monimutkaista eh, laittaa erilaisia sääntöjä yhteen, erilaisia henkilöstöosia yhteen me olemme mielestäni suhtautuneet oikealla tavalla, koska olemme päättäneet, että meidän täytyy miettiä ensin, mitä haluamme ulkoisen toiminnan yksiköltä, ja sen jälkeen mietimme, mitä ne sääntöjä pitää muuttaa, jotta tämä yksikkö voi täyttää tehtävänsä. Nyt teemme töitä asian parissa, eh, asioiden parissa ja ne tulevat parlamentin käsittelyyn. Eh, korkea edustaja antaa päätöksen sen jälkeen, kun parlamenttia on kuullut, kuultu eh, ja sitten sen kautta perustetaan tämä yksikkö. Meidän pitää muuttaa varainhoitoasetusta, joten komissio esittää muodollisen esityksensä. Se tulee parlamenttiin myös ja meidän pitää myös muuttaa henkilöstöohjesääntöä. Tästä esimerkki komission virkamiehet eivät voi ottaa ohjeita eh, keneltäkään muulta kuin komission eh, sisältä. Eh, se sopii nyt tässä vaiheessa, mutta tulevaisuudessa niille, jotka tekevät komissiolle töitä, ne heidän täytyy ottaa myös ulkoisen, ulkoisen yksiköltä ohjeita koska se ei ole osa komissiota, joten muutos tarvitaan Tämä osoittaa vaan tämän muutostarpeen. Edelleen pyrimme selvittämään tarkalleen ottaen, mistä tämä ulkoisen toimen yksikö olisi vastuussa tarkalleen ottaen. Se on vastuussa omasta hallinnollisesta kulustaan ja eh, korkea edustaja esitti jo, että hän on vastuuvelvollinen parlamentille siitä, millä tavoin hallinnolliset kulut hoidetaan. Meidän mielestämme operatiivisten kulujen osalta olisi hyvä, että komissio täytäntöön panisi eh, näitä apuohjelmia jos näin on, tästä asiasta pitää vielä keskustella neuvoston ja parlamentin kanssa, mutta siinä tapauksessa komissio olisi vastuuvelvollinen teille parlamentille todellisista kustannuksista, jotka liittyvät ulkoisiin toimiin. Nämä ovat siis näitä viime aikojen ajatuksia ja uskoisin, että viikkojen, jopa viikkojen sisällä komissio voi antaa oman ehdotuksensa, eh, jolla muutetaan eh, varainhoitoasetusta ja toinen, jolla muutetaan henkilöstöohjesääntöä. Eh, ja parlamentti ja neuvosto tulevat mukaan keskusteluun, jonka avulla sovitaan siitä, miten ulkoisen toiminnan yksikkö rakentuu. Me Valitaan tiettyjä päätöksiä, tiettyjä keskusteluja, jotta voimme päättää tämän yksikön rakenteista. Kiitos. 20 minuutin Kiitoksia. Meillä on 20 minuuttia, 50 kysymystä ja 5 vastausta varten. Kello 17.40 meillä on päätetään. Pyytäisin, että esittäisitte kysymyksen lyhyesti. Samoin vastaukset. Edustaja Ajala. Kiitoksia. Öö, kiitoksia öö, tästä täydentävästä tiedosta. Minä haluaisin kysyä pääsihteeristä juuri näistä muutoksista, jotka ovat tuloissa öö, raho- varainhoitoasetukseen. Halusin kysyä siitä, että voitaisiinko muuttaa asiaa, joka aiheuttaa ongelmia. Komissio vie päätökseen ohjelmia, jotka menevät rahoitusnäkymien ulkopuolelle tai pidemmälle kuin rahoitusnäkymät, esimerkiksi Galileo. Nämä monivuotiset ohjelmat, niitä valvotaan vuosit, vuotuisesti tilintarkastustuomioistuimesta ja usein komissio puhuu nimenomaan näissä tapauksissa erilaisista virhe, eh, virheprosenteista. Ja sitten eh, ulko, ulkoisten toimien yksikkö. Eh, te puhuitte varainhoitoasetuksen muutoksesta. 110 ja 128. Olisiko esimerkiksi kriisitilanteissa tässä parempi valvontamahdollisuus, mutta tässä ei ole minkäänlaista mekanismia tai menettelyä, jota voitaisiin tähän tarkoitukseen käyttöön. käyttää. Sitten Olaf, me, me olemme huolissamme siitä, että Olaf on hyvin arkaluontoinen elin. Kuinka monta kuukautta kestää nyt ennen kuin saamme Brennerille seuraajan? En usko, että tämä liittyy pelkästään tähän yhteen äh, mm, toimielimeen. Meidän täytyy parlamentissakin tietää, mitä tapahtuu, minkälaisia päätöksiä tehdään, äh, varsinkin äh, koska siellä ei ole mitään selkeää hierarkiaa olemassa tilannetta varten. Me haluaisimme tietää näistä tilanteista hiukan enemmän. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Komission tarkoitus on rajoittaa ehdotusta rahoitus varainhoitosäännöstä ainoastaan siinä muodossa, kun täytyy luoda ulkosuhdehallinto. Yritämme toimia nopeasti. Tämä on yksi näkyvimmistä Lissabonin sopimuksen vaikutuksista, joten tarkoituksena on rajoittaa asia siihen. Toukokuussa teemme yleisemmän ehdotuksen varainhoitoasetuksen muuttamiseksi ja aion puhua kollegoini kanssa, kanssa tästä tämä kysymys, jonka otitte esiin Galileon liittyen, mutta se ei liity ulkosuhdehallintoon. Sitten kriisinhallinnasta. En ole täysin selvillä siitä, mitä tässä tarkkaan haette. On tietenkin tärkeää, että pystymme vastaamaan nopeasti kriisitilanteessa, mikäli operationaalisesti näiden kustannusten vastuu on komissiolle ja sitten me olemme yhtä lailla vastuussa parlamentille kuin tänä päivänä. Jos tulee muutosta ja ulkosuhdehallinto on vastuussa osittain operationaalista menoista, niin sitten meidän on tehtävä muutoksia. Mutta tämä on varsinkin vähemmän, vähemmän todennäköistä, eikä niinkään todennäköistä. Sitten Olafista yritän selittää, mitä yleensä tapahtuu siinä ikävässä tilanteessa, jos joku kuolee tai virka vapautuu. Komission säännöt sanovat, että virkailtaan vanhimman pitäisi ottaa vastuu siihen asti, kunnes uusi nimitys tehdään. Näin on tapahtunut Olafissa sattumalta. Virka iältään vanhin nimitettiin jokin aikaa sitten. Äh, Herra Bruno nimitti hänet äh, seuraajakseen, eikä mitään äh, aukkoa ole. Jatkuvuutta tarvitaan ja missä tahansa pääosastolla, jossa pääjohtaja puuttuu kuolemantapauksen tai muun johdosta, niin virkajalta vanhin jatkaa tätä tehtävää sen jälkeen, kun oikeudellisen yksikön kanssa on sovittu, että tämä on oikea tapa toimia. Tietenkään tämä ei ole mikään toivottava pitkän tahtaimen tilanne. Kaikki yksiköt tarvitsevat selkeän päällikön ja siksi komission on päättänyt nopeuttaa viiran avaamismenettelyä uutta pääjohtajaa varten, mutta se tarvitsee siihen tarvitaan kuukausia, virka on julkaistava, meidän on etsittävä ehdokkaita, meidän on järjestettävä haastatteluja ja neuvoston ja parlamentin on kuultava heitä. Ja sillä välin emme voi jättää tätä yksikköä ilman johtajaa, joten olemme seuranneet niitä sääntöjä, joita seuraamme kaikissa tällaisissa tapauksissa. Työn jatkuvuus taataan ja ryhdymme etsimään uutta pääjohtajaa niin pian kuin mahdollista, mutta kuten sanoin, tuleva komission jäsen on jo ehdottanut, että hän aikoo keskustella tästä virasta muiden toimielinten kanssa, jotta kaikki ovat varmoja siitä, että tämä virka, vir, avoin virkailmoitus on sellainen kuin haluamme. Edustaja Andreas, kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Adei, haluaisin palata käytänne sääntöihin. Vastasitte Liberatskille tästä asiasta, mutta en ole tyytyväinen vastaukseen. niin halusin kysyä, että oletteko tietoinen siitä, että valiokuntamme oli pyytänyt vuonna 2009 tutkimusta sääntöihin ja muutostarvetta, joka esitettiin. Oletteko sitä mieltä, että selkeästi löydettiin puutteita eturistiriidoissa ja että seurataanko tätä tilannetta. Toinen kysymykseni viittaa ilmiantajiin liittyviin sääntöihin. Olette sanonut aiemmin, että aiotte päivittää henkilöstösäännöt tässä suhteessa. Oletteko tietoinen, että valiokuntamme pyysi myös tutkimusta ilmiantajista ja näin henkilöihin liittyvistä säännöistä vuonna 2006 ja tutkimus osoitti, että tarvitaan ehdottomasti säännöksiä, jotka rohkaisevat ihmisiä ilmiantamaan. Thank you very much. Well, yes, I am aware of the study and I'm aware... Kiitoksia. Olen tietoinen tästä tutkimuksesta ja sen seurauksista ja johtopäätöksistä ja olen varma siitä, että aina kun komissio päättää uudistaa käytännesääntöjen kaikki nämä tiedot ja muut tiedot otetaan huomioon. Olen myös hyvin tietoinen siitä, että on rohkaistava ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että järjestelmässä on jotain vikaa, tuomaan sen esille ja uskon, että teemme niin, mutta minä en ole sitä mieltä, että henkilöstösääntöjä olisi muutettava tämän helpottamiseksi. Se, mikä minun mielestäni on tärkeää, on se, että korostamme etiikkaa komissiossa ja rohkaisemme jokaista pääjohtajaa lisäämään henkilöstön tietoisuutta näistä kysymyksistä ja rohkaista henkilöstöä kertomaan kaikenlaiset väärinkäytökset, joita heidän mielestään saattaa tapahtua. Minun mielestäni kyse ei ole niinkään siitä, että muutetaan sääntöjä, vaan täytyy luoda sellaista ilmapiiriä, jossa ihmiset ovat sitä mieltä, että on hyvä asia kertoa väärinkäytöksistä ja olla valppaina eikä niinkään muuttaa vain sääntöjä. Henkilöstösääntöjen muuttaminen, josta puhuin, tämä ehdotus rajoittuu siihen, mitä tarvitaan ulkosuhdehallinnon perustamiseksi. Tässä ei ole kyse henkilöstösäännön täydellisestä muutoksesta. Ei ole ymmärtääkseni tarvetta siihen. Säännöt ovat hyvät. Meidän täytyy varmistaa, että ihmisiä rohkaistaan myönteisesti ja Tämä on kollegion ja puheenjohtajan ähm, linja. Äh, ihmisiä täytyy rohkaista äh, kertomaan hallinnolle mahdollisista äh, väärinkäytöksistä. Kiitoksia. Meillä on nyt 10 minuuttia kolmelle kysymykselle. Pyytäisin, että tärkeitä kysymykset esitettäisiin pikaisesti. Edustaja Kalfin. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin palata tähän ulkosuhdeyksikköön, koska se on varmasti aihe, josta keskustellaan tulevaisuudessakin kovasti. Mainitsitte, että vastuualueet jaetaan ja että korkeudustaja on vastuussa hallinnollisista kustannuksista ja komissio sitten taas operationaalisista kuluista. Sikäli kun tiedän, niin tässä valiokunnassa on ainoa hyvin vaikea löytää riittävästi tietoa ulkosuhteen tointen erottamisessa, kun kysymys on hallinnollisista ja operationaalisista toimista, ja kuluista, anteeksi. Uskoakseni tämä järjestelmä loisi vielä lisäkin ongelmia, mutta mikä on se valvontajärjestelmä, joka aiot ottaa käyttöön? Aiotteko sisällyttää vanhan järjestelmän tähän vai onko se ulkosuhde yksikön ulkopuolinen ja millä tavalla aiotte varmistaa sen, että valvontayksikön ja rahoitusjärjestelmän koherentio säilyy? Koska jotkut valtuuskuntien johtajat eivät ole vastuussa komissiolle ja he ovat samalla vastuussa kuitenkin varojen hallinnoinnista. Millä tavalla olette varmistaa sen, että tämä vastuu hoidetaan, kun ne eivät ole kuitenkaan vastuussa suoraan komissiolle? Ja lopuksi haluaisin vielä kysyä siitä, että ette ole vielä sanonut mitään siitä, millä tavalla puheenjohtaja keskeyttää. Anteeksi nyt vain. Um, Kiitoksia näistä kysymyksistä. Eh, aluksi sanoisin, että vielä mitään ei ole päätetty. Se, mitä nyt sanon, ne ovat ajatuksia, joita tarkastelemme ja vielä täytyy katsoa, minkälaiset ajatukset eh, valitaan sitten, eh, varsinkin korkean edustaja valitsee niitä. Yleisesti ottaen haluaisimme löytää Eh, keinon, jonka avulla komissio tarjoaa eh, palveluita eh, ulkosuhdehallinnolle ja se pitäisi tämän hallinnon koon suhteellisen pienenä. Meidän ei pitä, tarvitsisi järjestelmää kehittää täysin uudestaan. Voisimme käyttää komission järjestelmiä. Toivon todellakin, että voimme vakuuttaa riittävästi, jotta saamme ulkosuhdehallinnon ikään kuin nostamaan näitä palveluita, varsinkin varainhoidossa. Varsinkin meidän täytyy tarkastella esimerkiksi sitä, käyttääkö ulkosuhdehallinto meidän järjestelmiämme ja ehkä kirjanpito kirjanpitäjä voisi toimia myös tämän yksikön palveluksessa ja yhdistää näitä palveluita muiden yksiköiden kanssa. Näitä ajatuksia käsittelemme juuri tällä hetkellä. Ei välttämättä tarvitse keksiä mitään uutta, vaan käyttää, käyttää olemassa olevia rakenteita. Me mietimme myös valtuuskuntien mm, pää, päällikkökysymyksiä ja se, he tulisivat ulkosuhdehallinnon alaiseksi, mutta voitaisiin myös ajatella, että varainhoidossa he olisivat vastuussa komissiolle, eli siellä olisi erilaisia linjauksia mutta näitä vielä tarkastelemme. Eh, yhdessä skenaariossa olisi siis paljon jatkuvuutta, eikä tarvitsisi kehittää paljonkaan uusia järjestelmiä. Eh, jos tällaista mallia ei valita, niin sitten täytyy miettiä asiaa uudestaan, mutta minun mielestäni tämä olisi kaikista kaikista ekonomisin malli ja se mahdollistaisi jatkuvuuden. Sitten kehityksestä on aivan selvää, että komissio haluaa vahvan kehityspolitiikan tulevaisuudessa Komissio ja kehitysyhteistyökomissaari on siitä vastuussa, mutta eh, nyt vielä keskustellaan siitä, eh, missä eh, ohjelmointi hoidetaan. Tätä kysymystä ei olla vielä ratkaistu, joten vielä keskustellaan. Kiitoksia. Viimeisen kysymyksen esitän minä, hyvä pääsihteeri. Sitten olemme päättäneet koska väärinkäytöksiä on vielä hyvin paljon, petoksia, kuten näkyy Olafin eh, tutkimuksista, mutta myös tilintarkastustuomioistuimen eh, kertomuksesta. Eh, ohjelma, jolla voitaisiin vahvistaa Olafin roolia ei vain työn määrän suhteen, vaan laadun suhteen. Mitä tutkitaan liittyen hankintamenettelyihin? Hankintamenettelyissä on suuria rikkomuksia, kuten tänään iltapäivällä tilintarkastustuomioistuimelle kertoi, ja mitä aiotte tehdä voimakkaammin liittyen niihin hallituksiin ja jäsenvaltioihin, joissa on eniten petos- ja korruptiotapauksia liittyen Euroopan määrärahoihin? Kiitoksia. Well, uh, obviously Olaf um, is, an is part of the Commission but is independent. Olafhan on tietysti riippumaton ja sen pitää itse päättää, mitä tutkimuksia se tarvitsee, jos se on sitä mieltä, että tarvitaan jotain lisäpanostusta sen tekemään työhön. Voin kuitenkin kertoa siitä, millä tavalla komissio silloin, kun tiedämme, että Olaf on löytänyt tällaisen petostapauksen, millä tavalla me siihen reagoimme Me olemme säännönmukaisesti tiukentaneet säännöksiä, jotka koskevat ähm, tarjouskilpailuja silloin, kun olemme havainneet, että petoksia on ollut. Eli kun tutkimukset on tehty, jos on havaittu yksittäinen tapaus tai heikkous äh, valvontajärjestelmässä, niin silloin me komissiossa tiukennamme sääntöjä kautta linjan. Eli tällä tavalla toimimme yhdessä. Pyrimme siis oppimaan siitä, missä petoksia on tehty aiemmin. En kuitenkaan olisi siis samaa mieltä siinä, että epäsäännönmukaisuudet ja petokset olisivat sama asia. Joka tapauksessa, kun tutkimukset osoittavat, että heikkouksia on, niin silloin pyrimme järjestelmästi vastaamaan tilanteeseen, mikä merkitsee sitä, että pyrimme muuttamaan sääntöjä, muokkaamaan niitä, tiukentamaan niitä – kautta linjan. There too in recent years, I think. Suhteessa jäsenvaltioihin olemme vahvistaneet vuoropuhelua, kun kysymys on valvonnasta, ja meillä on hyvin säännönmukaisesti tällaisia työryhmiä jäsenvaltioiden kanssa, joissa pyrimme parantamaan tätä tilannetta. Tässä on kysymys siitä, että tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa ja siitä, että silloin kun äh, vakuuttelu ei ole riittävää, niin pyrimme aina hyödyntämään myös perintävälinettä, joka on hyvä tapa saada lisähuomiota jäsenvaltiota äh, ja saada jäsenvaltio ymmärtämään, että täytyy ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin valvontamekanismien parantamiseksi. Grazie. Salutiamo il segretario. Kiitoksia. Äh, kiitän Deitä äh, pääsihteeriä. Toivotan tervetulleeksi Gianni Pitellan ja Klaus Vellen ja menemme sitten kohtaan yhdeksän äh, vastuuvapaus Euroopan parlamentille. Ja annan puheenvuoron Joannis Sarmakselle tilintarkastustuomioistuimen vastuuhenkilölle. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, äh, arvoisat valiokunnan jäsenet, minä puhuin äsken ja sanoin, että kohdan 11 osalta tilintarkastustuomioistuin on puhunut kaikista toimielimistä ei pelkästään parlamenttia, neuvostoa ajatellen, komissiota ajatellen. Niinpä luvussa 11 on johtopäätökset, jotka koskevat kaikkia toimielimiä. Meillä on kuitenkin neljä viestintäkategoriaa. Meillä on nämä tietyt huomiot parlamentista. Täällä ensinnäkin transaktiot, parlamentin osalta meillä ei ole siinä mitään huomautettavaa. Siellä ei ole materiaalisia virheitä parlamentin transaktioissa. Mitä tulee sitten sisäisen valvonnan järjestelmiin parlamentin osalta, siinä meillä on myönteinen lausuma. Ja mitä tulee sitten erityistilintarkastuksiin, me löysimme yhden eh, säännönvastaisen ennakkomaksun ja voin sanoa, että parlamentin reaktio eh, tyydytti meitä aivan täysin. Niinpä ei ole ongelmia tässäkään suhteessa. Mitä tulee sitten eh, Eh, aikaisempiin huomioihimme ja niiden seurantatoimiin. Siinä neljä aluetta. Ensinnäkin eh, eh, sellainen tapaus, joka on edelleen auki. Parlamentti ei sovella samalla tavoin asetusta kuin muut toimielimet. Tässä on asia auki vielä tuomioistuimessa ja siitä tuomioistuin antaa päätöksensä ja sitten saamme sen jälkeen ratkaisun eh, siihen asti parlamentti soveltaa asetusta tai tulkitsee asetusta eh, entisellä tavalla. Ja sitten eh, toinen kysymys liittyy parlamentin eri toimintapaikkoihin liittyviin maksuihin. Te tiedätte, että parlamentti ei sovella, kuten tuomioistuin ehdottaa. Se ei yksittäin korvaa näitä missiokustannuksia niin kuin meidän mielestämme pitäisi, vaan asia hoidetaan könttäsumman kautta eh, säästösyistä ja näitä asioita eh, parlamentti vastauksessaan selittääkin. Tässä voimme sanoa, että me pyrimme ymmärtämään toisiamme, mutta asia ei ole vielä selvitetty. Tuomioistuin odottaa joko vaarainhoitoasetuksen tai ohjesäännön muutosta, jotta tämä asia voitaisiin saada pois päiväjärjestyksestä. Mitä tulee tähän neljänteen ulottuvuuteen sitten, anteeksi kolmanteen, avustajien palkkiot parlamentissa, me olemme huomanneet merkittävää edistystä tässä asiassa. Ja tämä kysymys liittyy mm, henkilöstömäärärahoihin 2004-2007 kaudelta ja me olemme huomanneet, että parlamentti on mennyt eteenpäin näiden asiakirjojen tarkastelussa kyseisten parlamentin jäsenten osalta. Ja sitten neljäs kohta, lisäeläkerahasto parlamentin jäsenille. Tässä on menty eteenpäin ja e, tuomioistuin ottaa esiin e, vajeen, e, jota vertaamme eläkerahaston kokonaismääriin. Parlamentti on pyrkinyt vähentämään tätä vajetta ja me kehotamme parlamenttia laatimaan vakuutusmatemaattisen tutkimuksen tästä asiasta, jotta näkisimme, mikä on sen velvoitteiden tilanne tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt annan varaa puhemiehelle herra Pitelalle puheenvuoro. Hän on vastuussa parlamentin budjetista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös kollega Vidal Quadraksen puolesta, joka tekee yhteistyötä kanssani liittyen budjettivastuuseen. Haluaisin äh, kiittää teitä ja vastuuvapaus äh, vastaavaa esittelijäkollega Stasia, äh, tämän valiokunnan ja kaikkia tämän valiokunnan jäseniä, joiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä ennenkin. Minulla oli myös kunnia olla tämän valiokunnan jäsen äh, aivan, äh, aivan silloin, kun ensimmäistä kertaa tulin äh, Euroopan parlamenttiin noin kymmenen vuotta sitten ja muistan tämän hyvin myönteisesti. Olen iloinen, että minua Olen seurannani tänään Klaus Velle, pääsihteeri ja Tori Robert Galvin ja Galvin sisäinen tilintarkastaja ja tilintarkastustuomioistuimen jäsen Jannis Saarmas. Olen erittäin ylpeä siitä, että Euroopan parlamentin budjetista on annettu hyvin myönteisiä lausumia ja se on ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että me emme voi pyytää muita olemaan avoimia ja pitämään tilinsä kunnossa, jos me emme itse sitä tee. Ja me olemme vuosien varrella osoittaneet, että olemme eh, tulleet yhä avoimemmaksi ja olemme päässeet eh, menoissamme hyvin mm, hyvälle, hyvälle tasolle ja menojen avoimuudessa myös. Osallistumme nyt vastuuvapausmenettelyyn ja vastuuvapausmenettely voidaan nähdä siinä puitteissa, joissa puhemiehistöllä on budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan kanssa. Tämänpäiväisen keskustelun tarkoituksena on tarkastella vuoden 2008 budjetin täytäntöönpanoa ja puhemiehistön päätöksiä siltä vuodelta joilla on ollut budjettivaikutusta. Osittain sen takia, että määrärahat oli jo laitettu tietylle budjettikohdille ja tarkoituksena oli myös oli myös peruttumaksuja näiden budjettikohtien rahoittamiseksi. Määrärahat olivat miljardi 170 000. Ähm, maksumäärärahat miljardi 900 000 miljoonaa 97 prosenttia. Ja tämä vastaa 97 äh, prosenttia maksumäärä, sitoumusmäärärahasta Ja siirtojen määrä oli 8315 000 euroa. 43 000 eli kolme prosenttia sitoumuksista. Tämä osoittaa, kuinka tehokasta Euroopan parlamentin budjettihallinna on ollut, budjettien täytäntöönpano on ollut 97 prosentista. Nyt menen näihin yksityiskohtiin. Tiedän, että tämä on vähän tylsää, pyydän anteeksi, mutta minun on tämä tehtävä, koska minun on huomioitava kaikki päätökset, jotka parlamentin puhemiehistö on tehnyt ja joiden, joista on syntynyt rahoitusvaikutusta. 14. tammikuuta 2008 puhemiehistö, kuten joka vuosi, päätti, että tuetaan entisten eh, jäsenten jäsenten järjestöä 251 000 euroa budjettivaikutusta puhemiehistö liittyen puheenjohtajakokouksen eh, ehdotukseen eh, liittyen budjettiin liittyen eh, budjettiin, ryhmien budjettiin 57 miljoonaa 30. tammikuuta 2008 kvestorien ehdotus liittyen mm, parlamentin jäsenten menointin 1400 18 euroa jokaiselle jäsenelle. 13 miljoonaa tämä vaikutti budjettiin. 18 äh, päivä Il Bureau approva la proposta di acquisire... Puhemiehistö päättää äh, Squareista Lontooseen perustetaan tiedotustoimisto Euroopan parlamentille ja tämä rahoitusvaikutukset ovat 32 miljoonaa euroa ja äh, 35 miljoonaa euroa ovat budjettivaikutukset. Korostan, että tämä osto, kuten monet myykin ovat äh, mahdollistaneet sen, että olemme pystyneet säästämään äh, vuokrarahoissa, koska jos olisimme pitäneet vuokrakiinteistöt, niin olisimme maksaneet 17 miljoonaa enemmän 20 vuoden aikana. Puhemiehistön päätös 18. kesäkuuta 2008, että uudistetaan Winston Churchill salit Strasbourgissa ja laajennetaan tulkikoppien määrää 20 kieleen. Miljoona 200 000 euroa budjettivaikutuksia. Korostan, että tämä pyyntö, kuten monet muutkin, annettiin budjettivaliokunnan tarkastettavaksi ja se hyväksyi sen 6. Ähm, toukokuuta 2008 pääsihteeriä kuultuaan puhemiehistö päätti liittyen Estman rakennuksen vuokraamisen antoi pääsihteerille mahdollisuuden allekirjoittaa tämän sopimuksen 99 9 vuodeksi. E alla preparazione dell'atto, no, no, è giusto, giusto. Hanno ragione gli interpreti. Tulkit ovat oikeassa ja kollegat myös. Tässä oli budjettivaikutuksia Mä rahoitettiin vuoden 2007 budjettiylijäämän kautta 18 miljoonaa 500 000 euroa. 18. maaliskuuta 2008 puhemiehistö hyväksyi se, että Brysselissä vuokrataan viideksi vuodeksi tietokone sali. 254 metrin tietokonesali. Budjettivaikutukset 396 miljoonaa euroa. 9. huhtikuuta 2008 päätettiin entisten asiakirjan arkistoimista. Seuraavaksi Strasbourgin vierailu, vierailijoiden pää, pääsy ja lisäksi parkkipaikat. Tällä budjettivaikutuksen 900 000 euroa mukaan lukien tutkimukset. Tämä päätös ei liitty vuoden 2008 budjettiin, koska tutkimukset ja tarjouskilpailut kestävät 18 kuukautta ja ne tulevat vaikuttamaan vuoden 2009 budjettiin. Puhemiehistö päätti, että parlamentin tiloissa pidetään vuonna 2008 e-parlamenttikonferenssi. Tämä tapahtuma järjestettiin yhteistyössä eh, interparlamentaarisen unionin kanssa – parlamentin panos tähän konferenssiin oli 141 000 euroa. Puhemiehistö eh, hyväksyi päätöksen, että liittyen entisten, entisiin eh, jäseniin ja kokonaistukimäärä on 130 000 euroa. Tämä on myöskin budjettivaikutus. 6. kesäkuuta 2008 otetaan, tehdään päätös liittyen Milanon tiedotustoimistoon 140 000 euroa. 16. kesäkuuta, silloin on ollut paikalla, mutta yksimielisesti päätettiin Adenauer-rakennuksen laajentamisesta Luxemburgissa ja budjettivaikutukset olivat nolla euroa, koska tällä päätöksellä ei ole vaikutusta koko hankkeen kokonaiskustannukseen. Budjettivaliokuntaa kuultiin varainhoitoasetuksen mukaisesti. Puhemiehistö teki päätöksen siitä, että vuokrataan presidentti B. West rakennus Luxemburgissa – liittyen CAD-rakennuksen laajentamiseen ja sen osittaiseen tyhjentämiseen. Budjettivaikutusta ei ollut vuodelle 2008, vuodelle 2009 miljoona 274 000 euroa. 7. seinäkuuta 2008 puhemiehistö teki päätöksen siitä, että tuetaan poliittisia ryhmiä. neljä miljoonaa 260 000 euroa. Päätettiin vuokraami, sit rakennuksen vuokraamisesta Bukarestista, että luotaisiin Eurooppa-talo e-, Euroopan parlamentille ja komissiolle Romaniassa. Budjettivaikutukset 400 000 euroa. Puhemiehistö päätti liittyen poliittisiin puolueisiin määritteli tukien lopullisen määrän, jakoi summat ja tällä oli 1,623 miljoonan budjettivaikutukset. Ja lisäksi päätettiin Euroopan jäsenten Euroopan, e-, Euroopan EPP-ryhmän liittyvät henkilöstökustannukset ja tämä rahoitettiin 30. 12.2008 jälkeen ja entiselle ryhmälle ETSlle e, e, liittyen myöskin yli miljoonan budjettivaikutukset. Puhemiehistö hyväksyi Viinin rakennuksen myynnin ja oston, jonne tulee tiedotuskeskus. Tällä on budjettivaikutukset 26 miljoonan arvosta peruutuspyyntö esitettiin e, ja se hyväksyttiin 18.12.2008. 3. syyskuuta 2008 puhemiehistö päätti e, pidentää Lontoon e, rakennuksen vuokrasopimusta Queen Anne Gate kunnes uusi tiedotustoimintatilasta saadaan käyttöön seuraavat ehdot. Pidennys on kaksi vuotta, se päättyy maaliskuussa 2011. 382 000 euroa vuosittain. 720 000 euroa Äh, budjettivaikutuksia. 8. elokuuta tarkasteltiin mahdollisuuksia liittyen wirtz rakennuksen vuokrasopimukseen, jonka pidennystä 15 vuodella. Tämä mahdollistaa sen, että parlamentti voi säästää 400 000 euroa veroja vuodessa. riguardo alla campagna di informazione e comunicazione per le elezioni europee. Liittyen eh, vuoden 2009 tiedotuskampanjaa, neljä miljoonaa ylimääräistä mm, puhemiestä päättää käyttää. che noi conosciamo. Implicazioni di bilancio 4 milioni di euro, La Commissione per il bilancio è stata consultata. Budjettivaliokuntaa kuultiin. Ja budjettivaliokunta hyväksyi tämän. 19. marraskuuta 2008 puhemiehistö tarkasteli pyyntöä liittyen vuoden 2008 budjetin käyttöön, tarkastelee budjetin täytäntöönpanoastetta ja pääsihteerin ehdotusta ja päättää uudelleen palauttaa kaksi miljoonaa euroa kompääosastolle liittyen tiedotuskampanjaan Euroopan vaaleista 6 miljoonaa euroa 4000 budjettikohtaan liittyen tiedotuskampanjan, jota poliittiset ryhmät ovat tehneet ylimäärä, joka jää vuodelta 2008 on palautettava jäsenvaltioille. Seuraukset 8 miljoonaa. 3. joulukuuta 2008 puhemiehistö päättää mm, jäsenten menoista vuoden 2009 3,7 prosenttia. Tästä ei ole vaikutusta vuoden 2008 budjettiin. 15. joulukuuta 2008 Euroopan parlamenttien jäsenyhdistykselle annetaan 140 000 euroa vuodelle 2009. Sitten päätettiin kuinka paljon annetaan entisten parlamentaarikon jäsenelle 107 000 euroa. Ei mitään budjettivaikutusta vuoden 2008 budjetille, koska tämä toimi äh, käynnistyi vasta 2009. 50 prosenttia työjärjestyksen artiklat 217, 211 Ja tämä liittyy 19. marraskuuta päätökseen. Ja, kaikki, ja koko tämä summa voidaan siirtää vuodelle 2009. Lisäksi päätetään, että ryhmien on käytettävä ylimääräisiä määräraho- ylimääräiset määrärahat marras, määrä, maaliskuun 2009 loppuun mennessä. Lisäksi päätettiin vuonna 2008 liittyen erilaisiin lupiin noin 130 lupaa liittyen valiokuntien kokouksiin, ryhmien kokouksiin ja muihin. Päätetään muista pienistä summista on kyse no, muutamasta kymmenestä tuhannesta eurosta. Minulla on tässä lista, mutta minä nyt kyllä välttäisin sen lukemisen. koska täällä on keskustelu ja Kiitän teitä siitä, että olette kuunnelleet minua ja pyydän anteeksi tästä pitkästä ja kiireellisestä lukujen ö, luettelosta, mutta minun täytyy se tehdä ja pääsihteeri vastaa sitten kaikkiin kysymyksiin, joita teillä on esitettävänä. Kiitoksia puheenjo- puhemies. Ennen kuin annan pääsihteerille puheenvuoron, annan puheenvuoron parlamentin sisäiselle tilintarkastajalle Robert Calvinille. Uh, Mr. Chairman, members of the committee, uh, I should first... Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta saada esittää tämä vuosikertomus vuodelle 2008 teille. 37. muokkasin tätä kertomusta sen jälkeen, kun olin puhunut pääsihteerin kanssa ja tarkastuspaneelin kanssa. Tarkoituksena on esittää vuosikertomus toimielimille, jossa otetaan esille, miten paljon sisäisiä tarkastuksia on tehty, minkälaisia suosituksia on esitetty ja mitä on sitten ryhdytty tekemään suositusten jälkeen. Siitä syystä kertomuksen sisältö koskee sisäisten tarkastajien toimintoja vuonna 2008. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että Sisäinen tarkastus on riippumaton toimenpide, jonka tavoitteena on ennen kaikkea tarjota to, toimielimille erilaisia hallintomenettelyjä ja, ja näin ollen parantaa myös järjestön toimivuutta. Kyseessä on objektiivinen todistusaineiden arviointi, jotta voidaan sitten esittää asiasta johtopäätös. Yritämme myös tunnistaa puutteita ja mahdollisuuksia ja sisällyttää to- toimintaehdotuksia, jotta tilannetta voidaan parantaa. Rakentava konsultointi ja vuoropuhelu ovat keinoja, joiden avulla voidaan päästä sopimukseen sitten näiden ehdotuksen, ehdotusten sisällöstä ja aikataulusta. Meillä on kymmenen ammattimaista tarkastajaa ja kaksi ähm, henkilökunnan muuta jäsentä. Teemme näitä tarkastuksia kansainvälisten säännösten mukaiseksi. Kertomuksessa selvitään sillä, sitä, millä tavalla työohjelma vuodelle 2008 laadittiin niin, että asetettiin etusijalle asioita, joilla oli suhteellinen riskiprofiili suuren. Teimme vuonna 2008 erityisillä alueilla paljon tutkimuksia, jotka johtivat siihen, että esitimme 17 eri kertomusta. Nyt lyhyesti on selvittää näitä, aloittain kahdesta tarkastuksista, jotka kattoivat kaikki toimielimet. Yksi näistä osastoja ylittävistä eh, arvioista osoittaa sen, millä tavalla eh, suhtaudutaan maksuihin silloin, kun maksupyynnöt tulevat maksuun asti. Tuon prosessin merkitys korostui siitä, kun säännöksiä muutettiin vuonna 2008 alussa, joiden mukaisesti tietyissä olosuhteissa onks, velkoilla on mahdollisuus maksaa myöhemmin Tämä on johtanut myös siihen, että voidaan välttää viivästyksiä ja voidaan vähentää riskejä keskushallinnossa, samalla kuitenkin säilyttäen hallinto. Tässä ehdotetaan erilaisia menettelyitä, joiden avulla voidaan järkiperäistää ja nopeuttaa tulevien maksupyyntöjen asemaa. Näin voidaan hajauttaa myöskin tietojen saamista ja voidaan hyödyntää myös sähköistä validointia maksujen todisteena. Lisäksi kertomus tunnustaa, että kun muunnetaan näitä sääntöjä, niin toimielimet ovat ryhtyneet parantamaan laskentavälineitään ja valvontavälineitään. Kuitenkin lisäparannuksia voidaan tehdä. Ja kertomuksessa on osoitettu ne toimet, joita pitäisi tehdä, jotta tähän päästäisiin. Viimeisin kehitys osoittaa, että tarvitsemme vielä edelleenkin ö, maksu järjestelmän valvontaa ja sisäisen tarkastuksen on tarkoitus seurata tätä vuonna 2011. Toinen tarkastus, joka koskee eri osastoja ja pitkän aikavälin sopimuksia kaikissa pääosastoissa. Pääos- päätöksessään, joka myötä vapu- vastuuvapauden vuoden 2004 budjetissa parlamentti vaati hallintoa parantamaan pitkän aikavälin sopimussuhteiden valvontaa. Tarkastus vahvisti yleisen valvontamenettelyn riittävyyden ja vahvisti myös sen, että silloin kun tarvitaan, sopimukset sisälsivät riittävät, riittävät takeet mm, uudistuksista ja lakkautuksista. Siinä myös otettiin esille parannusehdotuksia, jotka sisältävät tarkastuksia pitkän aikavälin puitesopimuksista, jotka tällä hetkellä ovat näiden säännösten ulkopuolella. Ja niissä tarkastellaan säännöllisesti myös niiden ehdot varsinkin kun tarkastetaan teknologian kehitystä ja hintakehitystä. Lisäksi tarkistuksessa huomattiin, että kannattaa rationalisoida näitä sopimuksia niin, että keskitytään riskialttiisiin hankkeisiin ja eh, tarkastellaan myöskin automaattisia uusinta lausekkeita sopimuksissa. Sitten muut alueet, joita tarkastettiin vuonna 2008. Muistutan siitä, että meillä on keskipitkän aikavälin strategia, jonka avulla on tarkoitus tarkastaa kaikkia henkilöstökuluja. Henkilöstön... Äh, mit- Henkilökohtaiset äh, maksut kattavat noin 20 prosenttia kaikista kuluista. Toinen tarkastus vuonna 2008 keskittyi erityisiin riskialueisiin, jotka löytyivät tuossa ensimmäisessä tehtävässä. Päätavoitteena oli se, että valvotaan henkilöstön oikeuksiin liittyvien päätösten oikeudenmukaisuutta ja että ne todella löytyvät palkkakuiteista. Lisäksi arvioitiin sitä, että onko uusi IT-järjestelmä, jonka nimi on Streamline, tarjoaako se riittävästi äh, vaihtoehtoja tällä alalla. Vahvistimme sen, että riskialttius on olemassa ja oli sitä mieltä, että monissa tapauksissa riskit olivat myös toteutuneet. On huomattavasti varaa parantaa menettelyitä näillä kyseisillä aloilla. Nämä muka sisälsivät esimerkiksi kaksinkertaisen maksun mahdollisuuden vuosittaisen matkamäärärahan kohdalla. Lisäksi se vaaditaan tietojenvaihtoa enemmän toimielinten välillä, jotta voidaan vähentää näitä riskejä. Vaaditaan myös oikea-aikaista seurantaa muuttuville asioille, kuten lapsilisille ja perheellisille. Lisäksi tavoitteena on ollut myöntää se, että sihteerituki on muutettu ja me tarvitsemme erilaisen järjestelmän, joka tarkastelee näitä henkilöstöetuja mukaan lukien parempi dokumentointi, parempi valvonta ja tarkastukset, jotka koskevat tietojen tarkkuutta. Jotta kaikki näihin asioihin voitaisiin puretta, pureutua, olemme laatineet toimintasuunnitelman, joka, tarkoitus, joka on tarkoitus viedä loppuvuoden 2009 loppuun mennessä ja sitä seurataan sitten tänä vuonna. No seuraava suuri tehtävä muistuttaisi siitä, että olemme asettaneet etusijalle sen, että valvomme ja annamme neuvoja hajautettujen hallintojärjestelmien hoidossa, jotka tulivat mukaan rahoitusasetuksessa vuonna 2003. Alkuperäinen puitteista vuosina 2003-2004 kattoi kaikki osastot ja kaikki toimijoiden palvelut, ja niistä syntyi 14 eri kertomusta, jossa yksi pyrki parantamaan minimivalvontastandardeja ja toiseksi on pyritty parantamaan pääasiallisia valvontatavoitteita. Vuonna 2006 IAS teki erilaisia tarkastuksia, joiden avulla se pyrki määrittelemään, missä määrin osastot ja keskusyksiköt olivat täytäntöönpanneet näitä toimia. Täytäntöönpanoaste oli noin 50 prosenttia. Sovimme uudesta aikataulusta loppujen täytäntöönpanemiseksi. 18 niistä olivat kriittisiä meidän mielestämme ja oli, koska ne olivat korkeariskin aloilla. Vuonna 2007 IAS aloitti toisen seurantamenettelyn, joka veti lopun vuonna 2008. Päätuloksena oli se, että noin 80 prosenttia alkuperäisistä toimista on täytäntöön pantu. Ja tämän tuloksena suurin osa osastoista on parantanut sisäisen hallinnon ja valvonnan järjestelmiään huomattavasti. Nyt on näiden kriittisten toimien määrä, jota ei ole viety loppuun, vähentynyt vain neljä. Ne kaikki ovat yhdellä osastolla, joka on tällä hetkellä siis meidän erityisen tarkastuksemme kohteena. Ja nyt sitten lyhyesti muutamasta muusta alueesta, joita käsiteltiin vuonna 2008 ja jotka veti päätöksen vuonna 2009. Mainitsisin näistä käynnissä olevat julkisten hankintojen tarkastukset, tarkistus, joka kohdistuu parlamentin rakennuspolitiikkaan, sitten äh, majoitustarpeiden suunnittelu ja arviointi, kuten myöskin tietotekniikkasovellusten arviointi. Yhteenvetona Sisäinen työmme osoitti, että yleisesti ottaen kun tarkastellaan valvontapuitteista, että suurin osa osastoista on parantanut minimivaatimusten täytäntöönpanoa ja standardien noudattamista. Meillä on edelleen joitakin alueita, jotka ovat riskialttiita, joihin, jotka nyt asetamme etusijalle suunnittelussamme. Lisäksi keskusyksiköissä on edistytty, varsinkin kun kysymys on suuntaviivojen hyväksymisestä, jotka koskevat ulkoista henkilökuntaa. Siitä huolimatta johdonmukaisen toimielimet kattavan lähestymistavan mukaanottaminen on edelleen prioriteettina, aivan kuten myöskin harmonisoidun lähestymistavan kehittely, kuten myöskin riskeistä raportointi. Olen ilahtunut, kun voin todeta, että vuonna 2010 tuon puitteiston täytäntöönpano on nyt toimielinten prioriteettina. Ainoa asia, jonka mainitsin aiemmin tässä lopuksi, on se, että vuonna 2008 tilintarkastustoimenpide osoitti, että meidän täytyy priorisoida niitä sovelluksia, joita käytetään rahoitus- ja hallintotehtävissä. Mietinnössä todetaan, että en ole saanut mitään ohjausta miltään suunnalta, joka olisi kyseenalaistanut riippumattomuuteni ja haluan kiittää tarkastuspaneelin jäseniä, tämänhetkistä pääsihteeriä ja hänen edeltäjänsä, kuten myöskin kaikkia osastoja aivan erinomaisesta yhteistyöstä vuonna 2008. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ja annan heti äh, puheenvuoron Klaus Wellelle, Euroopan parlamentin pääsihteerille. Suomelliset kiitokset puheenjohtaja. Minä olen ollut tässä tehtävässä 16. maaliskuuta 2008 lähtien ja tämä on nyt ensimmäinen vierailuni täällä valiokunnassa vuodesta 2007 vuoteen 2009 olin puhemiehen mm, kabinetin puheenjohtaja ja sitten pääjohtaja sisäisissä politiikoissa, joten en ollut tässä tehtävässä vuonna 2008, mutta tietenkin tämä on minun vastuullani, vaikka en ollutkaan tässä tehtävässä. Olin Harald Römerin seuraajana ja nyt on minun tehtäväni seurata tätä prosessia aktiivisesti. Muutamia kommentteja liittyen tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen vuodelle 2008 ja näihin neljään pääpainopistealueeseen, josta herra Sarmas puhui, koska on tärkeää tehdä joitakin kommentteja julkisesti. Hän puhui neljästä aihealueesta ja minä haluaisin tässä yhteistyössä kiittää myös erinomaista yhteistyöstä ja mahdollisuudesta käydä vuoropuhelua avustajien ohjesääntö, vapaaehtoinen eläkerahasto, matkakustannussäännöt ja multiplikaattoritekijä. Olen iloinen siitä, että herra Sarmassa arvosti niitä edistysaskelijoita vuonna 2008 saatiin ensinnäkin avustajien ohjesäännöstä. Kuten kaikki tiedätte, meillä on aivan uusi järjestelmä sekä akkreditoitujen että paikallisten avustajien palkkaamiseksi. Ja minun täytyy tässä vielä sanoa, että tämän päätöksen pohjalla oli vuoden 2006 vastuuvapausmietintö, jonka, jonka talousarvion valvontavaliokunta valmisteli, joka oli pohjana kahdeksalle sisällölliselle kriteerille, joita puhemies ehdotti uudenlaisen järjestelmän äh, luomiseksi ja puhemiehistö sen hyväksyy. Jos meillä nyt on uusi järjestelmä ja edistysaskelia, niin sitä on kiittäminen äh, tämän talousarvion valvontavaliokunnan työn ja myöskin sen, että puhemiehistö on ottanut tämän valiokunnan työn omien päätöksiensä pohjaksi. Tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla täytäntöönpanossa on ollut tarpeen joitakin jäykkyyksiä järjestelmästä poistaa kyseenalaistamatta kuitenkaan uutta järjestelmää. Tässä oli kyse esimerkiksi siitä, että avustajat saisivat ennakkoa matkakustannuksista, että on mahdollista äh, saada korvaava avustaja kahden kuukauden sairasloman jälkeen. Ja jäsenten ja heidän perheidensä äh, sairasvakuutuksesta myöskin perheenjäsenten palkkaamiseen liittyvät kysymykset ja mahdollisuus siirtää kuukausi sihteeri, sihteeriavustuksesta seuraavalle vuodelle ja myöskin, jotta vältettäisiin byrokratia paikalliselle avustajalle mahdollisuus käyttää 100 euroa könttäsummana esimerkiksi matkakustannuksia varten paikan päällä. Mitä tulee vapaaehtoiseen eläkerahastoon, niin puhemies teki tärkeitä päätöksiä. Vuoden 2009 aluksi kävi ilmi, että eläkerahastossa on valtaisa aukko, laskennallinen aukko, laskennallinen aukko tietenkin vain sen takia, koska vasta eläkerahaston lopuksi voidaan nähdä, kuinka suuri aukko tosiasiassa on. Puhemiehistö päätti toisin kuin entisessä päätöksissään, ettei tämänhetkisestä parlamentin budjetista oteta ylimääräistä summaa tämän aukon täyttämiseksi, vaan että tehdään muutoksia rahaston perussääntöihin, Esimerkiksi nostetaan eläkeikää 60-63 vuoteen eikä anneta käteisma- 25 prosentin käteismaksua etukäteen, eikä varhaiseläkettä. Ensimmäiset toimenpiteet pääoman suojaamiseksi ja kaksi muuta toimenpidettä oli tarkoituksen, niin tarkoituksena oli likviditeetin varmistaminen. Lisäksi halutaan pitää kiinni turvallisemmasta investointipolitiikasta eikä mennä minkäänlaisiin valuuttariskeihin. Samanaikaisesti oikeudellinen yksikkö e, ilmoitti, että vuosien aikana ja johtuen parlamentin ja eläkerahaston läheistä yhteydestä siinä tapauksessa, että eläkerahaston rahat jossain vaiheessa saattaisivat olla loppu, niin parlamentti on todellakin velvollinen eläkkeiden maksamiseen myös sen jälkeen. Tämä on tärkeä selvitys, jonka puhemiehistö hyväksyi, joka on tärkeää myöskin me budjetin selkeyden kannalta, koska jos tällainen sitoumus on olemassa, niin silloin tämä on otettava myös huomioon vuoden lopussa ja se on avoimesti nostettava esiin, jotta selvästi tiedetään, mitä tulevia riskejä budjetin kautta on mahdollisesti katettava. Mitä tulee matkakuluihin, kävimme hyvää vuoropuhelua tilintarkastustuomioistuimen kanssa, puhemiehistö puoltaa yhäkin sitä kantaa, että tähän aastiset säännöt virkamiehille eivät huomioi riittävästi parlamentin erityistilannetta. Se perustuu siihen, että puolet virkamiehistä on Brysselissä ja puolet Luxemburissa ja että me olemme sopimuksen kannalta velvollisia pitämään puolet henkilöstöstämme eh, Luxemburgissa ja samanaikaisesti matkustamme kerran kuukaudessa Strasbourgiin. Ja meidän täytyy tai me saamme matkastaa, matkustaa Brysseliin aivan miten tämän haluaa tulkita. Joten komissio ei ottanut riittävästi huomioon parlamentin erityistilannetta ja on tarpeen, että seuraavalla kerralla, kun henkilöstösääntöjä sopeutetaan, tämä asia korjataan ja tehdään selkeä ero ähm, virkamatkojen välille parlamentin työpaikkojen ulkopuolelle ja virkamatkojen välille äh, parlamentin toimipaikoissa Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg. Ja mahdollisesti tämä tilanne saadaan aikaan jo, mahdoll- jo hyvin pian. Jos parlamentti on valmis tekemään nämä muutokset silloin, kun luodaan Euroopan ulkosuhdehallinto. Me olemme myös täytäntöönpanosantojamme muuttaneet niin, että tämä ero otetaan huomioon ja sisäisen tilintarkastajan kritiikin olemme ottaneet myöskin huomioon esimerkiksi emme enää maksa summaa ylimääräistä päivärahaa, jos työt alkavat hyvin aikaisin tai loppuvat hyvin myöhään. Tästä Tästä kertoimesta sitten äm, komissiohan on omaa käytäntöään muuttanut vuosien aikana se järjestelmä, mitä se piti tällä hetkellä oikeana se ja menettelyn aluksi pitänyt vielä al- oikeana. Sillä on erilainen menettely ja nyt tarvitaan selkeyttä tämän tuomioistuinprosessin kautta ja sitten kun, sitten kun tulos on, niin sitten meidän on katsotaan, mitä seurauksia sillä on. Tässä muutamia kommentteja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen haluaisin vielä sanoa teille jotain parlamentin vahvuuksista ja heikkouksista, kuten olen ne kokenut 16. maaliskuuta eh, virkaanastumisen jälkeen, heti kun tällaiseen virkaan astun, täytyy intensiivisesti pohtia sitä, miten työ on järjestetty sekä ähm, henkilöstökaaviossa että muutenkin. Minä olin alusta asti sitä mieltä, että täytyy toimia, mitä tulee turvallisuuteen, rakennuksiin ja henkilöstöön. Minä astuin tehtävääni 16. maaliskuuta, 23. maaliskuuta annoin puhemiehistöllä ehdotuksen näiden alueiden uudelleenjärjestelyistä. Ensimmäinen huhtikuuta puhemiestäni hyväksyi. Miksi? No ensinnäkin liittyen turvallisuuteen, turvallisuuden saralla. Parlamentilla on työssä yli 800 ähm, ulkoista työntekijää. Meillä on valtaisa budjetti. Me kaikki tiedämme, että jos tällä saralla on ongelmia, se aiheuttaa suuria riskejä ja myöskin haittaa imagolle. Mutta kuitenkin tämä alue oli vain yksinkertainen yksikkö, joten äh, tästä päätettiin tehdä äh, osasto ja meillä on nyt sekä ulkoinen että sisäinen kilpailu, siis virka on jätetty haettavaksi ja tarkoituksena on saada lisää asiantuntevuutta. Mitä tulee sitten rakennuksiin, niin on selvää, että meidän rakennuksemme eivät enää vastaa tarpeita. Meillä ei ole, ole riittävästi kiinnittäneet huomiota ylläpitoon. Rakennukset näyttävät ehkä vielä varsin uusilta, mutta ne kuitenkin vanhenevat. Siitä saattaa syntyä ongelmia. Meillä on konkreettisia tapauksia, kuten täysistuntosalin sisäkaton romahtaminen Strasbourgissa. Tämä selkeästi osoitti, millaisia riskejä saattaa syntyä, jos emme riittävästi kiinnitä huomiota tähän asiaan. Tämä on nyt varmistettu hallintokaaviossa me erotamme e, uudet toimet, uudet rakennustoimet ja ylläpitotoimet. Lisäksi me olemme ottaneet käyttöön keskitetyn rahoitushallinnan ottaen huomioon ne summat, joista tässä on kyse, niin se oli todellakin tarpeen. Ja olemme ehdottaneet ohjelmaa, jonka budjettivaliokunta ja täysistunto ovat hyväksyneet kolmen vuoden ohjelman, joka antaa meille mahdollisuuden rekrytoida lisää asiantuntijoita, jotta pystymme arvioimaan ulkoisten asiantuntijoiden raportit. Erityisesti siinä sen takia, että meillä on suuri rakennushanke äh, Luxemburgissa, jossa kaikki rakennukset yhdistetään. Äh, henkilöstön kannalla meillä on uusi pääosasto, jolla on kolme osastoa ja liittyen äh, talousarvojen valvontaan yksi osasto, jossa on otettu huomioon kaikki henkilöstösääntöihin ja henkilökohtaisiin oikeuksiin liittyvät kysymykset. Tällä tavoin henkilöstösääntöjä sovelletaan oikealla tavalla ja 20 prosenttia henkilöstökuluista johtuu näistä henkilökohtaisista tuista ja siksi että henkilöstösääntöjä noudatetaan yhdenmukaisesti ja henkilöstö pääosastolla on, se, sillä on suurin budjettivastuu tässä parlamentissa. Sitten vielä eräs asia, jonka haluaisin ottaa esille. Meidän on e, pohdittava sitä, mitä teemme parlamentin sisällä ja mikä meidän pitäisi ulkoistaa. Minun mielestäni tämä ei ole mikään ideologinen kysymys, vaan tässä on kyse oikeasta tasapainosta eh, eri aloilla. Minun mielestäni turvallisuuden eh, rakennusten ja tietoteknologian saralla. Me olemme ehkä ulkoistaneet hiukan liikaa ja me tarvitsemme lisää sisäistä kapasiteettia mutta sitten on myös muita aloja, esimerkiksi kielet ja kääntäminen, jossa on mm, uusia mahdollisuuksia, jos katsotaan esimerkiksi kääntämisen kustannukset, jotka löytyvät myös meidän minun raportista sisäinen kään, sisäiset käännökset maksavat kolme kertaa enemmän kuin ulkoiset, mutta ne ovat usein laadultaan parempia. Lisäksi meidän on investoitava hallinnointia, tietojärjestelmiin, jotta resurssit menivät oikeaan kohteeseen. Ja minä henkilökohtaisesti olin yllättynyt siitä, että ei ole yksikköä, joka on vastuussa sisäisestä organisaatiosta. Vielä kahdesta painopistealueesta, josta tiedän, että esittelijä on niistä myös hyvin kiinnostunut. Ensinnäkin julkiset hankinnat. Mehän kuulimme sisäisen tilintarkastajan kertomuksesta, että se on tänä vuonna erityinen painopistealue. Yksi kertomus on jo tehty. Puhemiehistölle toisia validoidaan mutta voin jo sanoa, että joitakin johtopäätöksiä voidaan tehdä. Ensinnäkin on tullut esiin heikkouksia, jotka liittyvät koko menettelytapaan suunnittelusta, evaluoinnin kautta tiedotukseen asti. Ja tämän ongelman lähtö kohta on minun mielestäni suunnittelu. Meillä on heikkouksia toimintojemme ja menojemme suunnittelusta. Ne eivät ole riittävän tarkkoja. Ja nämä heikkoudut eivät liity äh, itse joihinkin tiettyihin alueisiin, vaan itse koko organisaation. Minä olen kesällä luonut hallinnollisen toimintasuunnitelman 2009-2011, kaikki pääosastot otetaan mukaan kahden ja puolen vuoden suunnitteluprosessin, joka toivottavasti mahdollistaa sen, että pystymme nämä heikkoudet ratkaisemaan tarvitaan myös poliittisia päätöksiä liittyen näihin suunnitteluprosesseihin. Tämä koskee erityisesti suuria menoja rakennuspolitiikan ja tieto- ja viestintäteknologian alalla ja puhemiehistö on luvannut budjettivaliokunnalla maaliskuun mennessä antaa keskipitkän aikavälin strategian rakennuspolitiikasta ja samoin tieto- ja viestintäteknologian politiikasta, jotka voivat olla myös pohjana hallinnon toimille. Ehkä voin antaa teille lisää yksityiskohtia liittyen rakennuksiin, jos haluatte, mutta nyt meillä ei ehkä siihen ole riittävästi aikaa. Sitten liittyen riskinhallintaan, parlamentissa e, ei niinkään kistetty sillä, pitäisikin olla riskinhallintaa, vaan missä se pitäisi olla. Jotkut sanoivat, että rahoituspääosastolla ja toiset sanoivat, että puhemiehistön pääosastolla. Tuo olisi ehkä aiheuttanut sen vaikutelman, että tässä on kyse nimenomaan rahoituksellisista riskeistä, mutta riskinhallinnassa ei ole kyse pelkästään rahoituksista riskeistä, vaan myös muunlaisista riskeistä. Jos se olisi äh, annettu puhemiehistöstä vastaavan pääosaston tehtäväksi, niin silloin äh, oltaisiin keskitetty ähm, fyysisiin riskeihin, rakennuksiin ja niin poispäin. Ja tämäkin olisi ehkä kaventanut konseptia liikaa ja siksi päätin, koska tämä on vastuu, joka on minulla myös luoda tämän tehtävän ja asettaa sen oman vastuu niin alaiseksi riippumattomana, mutta kuitenkin keskitetysti. Riskinhallinnasta vastaava on vastuussa horisontaalisista riskeistä. Hän on, pitäisi kerätä tietoa ja kertoa siitä ja tehdä myös ehdotuksia liittyen ehdotuksia toimista. Tämä on prioriteetti vuodelle 2010, tämän järjestelmän luominen. Se voi tietenkin onnistua ainoastaan, jos saamme aikaan verkoston, joka ottaa kaikki pääosastot huomioon niin, että tiedot kerätään keskitetysti, että keskitetysti tehdään johtopäätöksiä, mutta kaikkien on oltava mukana tässä tehtävässä. Sydämelliset kiitokset. Ringraziamo il segretario generale Kiitämme pääsihteeri Klaus Velle ja annan heti puheenvuoron esittelijälle edustaja Staisille. Ehm, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää neljää alustajaa tästä näistä puheenvuoroista. Tietysti meillä nyt on aika aivan liian vähän, mutta yritän nyt tässä soveltaa ajatusta siitä, että tiiviistä tulee parempaa. Ja ehkäpä pyrin siis puhumaan pelkästään oleellisesta. Me poliittisena toimielimenä olemme tietysti tässä tärkeässä asemassa. Ja meidän täytyy tarkastaa tätä asiaa, jos haluamme saada aikaiseksi vakaan pohjan toimillanne. Olen huolissani nimittäin tilanteesta, riippumatta siitä, mitä tilintarkastustuomioistuimen edustaja sanoi, mitä Vera Kalvin totesi, pääsihteeri ja hänen edeltäjänsä ovat tehneet. Hyvät kollegat, uuden varautuasetuksen voimantulon jälkeen ja hallinnollisten uudistusten jälkeen, joita Euroopan unionissa on tehty, meillä on hajautettu varainhoitohallinto käytössä. Ja sisäisen valvonnan käsite on tässä tärkeä osio. Ei ainoa osio, mutta ehdottomasti tärkeä sellainen. Ja kun tarkastellaan varainhoitoasetusta, mitä siinä sanotaan, niin artiklassa 60, kappaleessa 7, itse asiassa kuvaillaan sitä, mitä odotetaan sisäiseltä valvontajärjestelmältä suhteessa niihin ihmisiin, joiden täytyy täytäntöönpanna sitä. Artiklassa 67, kohdassa 7 todetaan, että Täytäntöönpanijoiden täytyy vuosikertomuksessaan, ja tässä todetaan englanniksi, tarkastella sisäisen tarkastusjärjestelmän tehokkuutta. Ja tämä on aivan ydinkysymys mielestäni. Olin yllättynyt pääsihteeri Velle siitä, että saisin lukea tämän vastauksen sivulla 6-7 olevan vastauksenne – kysymyksiin 4 ja 5, jossa myönnätte, että nämä henkilöt eivät aina raportoi omasta valvontajärjestelmästään. Se on mielestäni erittäin huolestuttavaa. Öö, Miten monta niitä on? Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi miten tulojen menojen hyväksyjät toimivat. Meillä täytyy olla siis vakaa pohja sille, kun haluamme tarkastella sitä, miten vuosikertomukset tulojen ja menojen hyväksyltä tulevat. Tiedän, että vuosi 2008 ei kuulu teidän toimivaltanne, mutta se vastaus, jonka olette antanut kysymykseemme, niin mitä aiotte tehdä tässä tapauksessa? Onko siihen jo keksitty jotain hoitotoimenpiteitä? Onko tulojen menojen, ovatko tulojen ja menojen hyväksyjät velvoitettuja toimimaan ja soveltamaan artiklaa 60 kappaletta 7? Haluan lisäksi kysyä äh, tilintarkastustuomioistuimelta, te sanotte, että teidän sisäinen järjestelmänne on hyvä, mutta että tulee menoja hyväksyä, eivät enää sitä käsittele. Miten vakaa on silloin teidän pohjanne toiminnalle? Toinen osio koskee tätä vastuuvapauslauseketta, joka teidän täytyy myöntää. Römerhän näin teki jo vuodelle 2008 teidän edeltäjänne. Ja tässä toteatte, ja nyt englanniksi, huomioi vuosikertomukset ja julistukset, joita tulojen ja menojen hyväksyjät ovat julkaisseet. Tässä viitataan nimenomaan äh, Römerin lausunto, jossa todetaan, että kaikki tulojen ja menojen hyväksyjät eivät itse asiassa ovat, to, eivät ole toimineet niin kuin äh, rahoitus, varahoitoasetus vaatii. Minusta se on selkeä heikkous tässä järjestelmässä, ensimmäinen heikkous. Äh, sitä täytyy ehdottomasti työstää. Aiempi pääsihteeri menee tässä julistuksessaan pidemmälle ja toteaa, että hän huomioi myös, ettei yksikään tulojen menojen hyväksyjä ole antanut muodollista hyväksyntää tähän lausuntoonsa. No, näin voi olla, mutta onko se hyvä peruste, jota voisi käyttää tässä selityksessä? eikö se merkitse automaattisesti sitä, että ei ollut mitään syytä esittää tällaista lausumaa. Ja tämä on järjestelmän toinen heikkous mielestäni. Ja minusta tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Tosiasia siis eh, on se, että tämän tyyppiset selvitykset, niin kuin tilintarkastus maailmassa usein tätä nimitetään, niin tässä on kyseessä hallinnon edustus. Selvitän sitä, mitä on tehty, mikä on valvontajärjestelmä, mutta se on vähän tällainen äh, tilanne, jossa ei ole minkäännäköistä vastapainoa ja kysymykseni, se oli neljäs kysymys seitsemännessä alaosiossa, eikö meidän pitäisi tarkastella tämän tyyppistä varovaisuustoimintoa? Voitaisiin katsoa sitten, että toiviiko se hyvin. Se on tietysti tärkeä, hyvä pääsihteeri. Olisin halunnut sanoa vielä paljon enemmänkin, mutta aion nyt jättää tämän tähän. Teidän täytyy nyt pian esittää myös oma lausumanne ja haluan auttaa teitä tässä tilanteessa. Kysymys on kuitenkin puolestatoista miljardista budjettivaroista ja yhdessä meidän tulisikin pohtia sitä, mikä on sisäisen valvonnan järjestelmä, miten sitä voitaisiin vahvistaa ja voitaisiinko sinne antaa sellainen vastapaino niin, että heti kun te allekirjoitatte lausunnon, niin voidaan sitten nähdä, että sillä on myös selkeä pohja. Tämä on kolmas kerta, kun olen jo esittelijänä tässä vastuuvapaudessa, kun parlamentille. Ja olen varma sitä, että te toimitte hyvin oikeudenmukaisesti tässä suhteessa, mutta nyt tulisi pohtia itse tätä sisäisten tarkastusten järjestelmää. Se mielestäni olisi erittäin tärkeää. Grazie. Nel dare la parola al segretario generale, Kiitoksia. Annan puheenvuoron pääsihteerille. Muistan kaikille, että meidän täytyy täytyy lopettaa kello 19. Pyysin, että sain vielä vähän pidentää aikaa, mutta kello 19.15 minulle annettiin vielä lisää aikaa siihen asti, mutta sitten meidän on todellakin lopetettava. Olkaa hyvä. Möchte mich äh, für die Frage des Berichterstatters bedanken, weil es Kiitos. Haluan kiittää esittelijän kysymyksestä, koska se on tärkeä kysymys. Ensinnäkin on se periaate eh, huomioitava, että jokainen tulon ja menojen hyväksyjä, joka tämän julistuksen antaa, tällä julistuksella ottaa täyden vastuun varainhoidosta omalla alallaan. Ja tämä on myös se looginen seuraus sille muutokselle, joka meillä oli vuoden 1999 jälkeen. Kuitenkin minun mielestäni on oikeutettu esittää kysymys, emmekö voisi parantaa järjestelmää. Ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tämän kertomuksen on oltava yksinkertaisempi. Ja vielä, parempi, vielä tärkeämpää näiden eri pääosastojen kertomusten on oltava vertailukelpoisia. Ja lisäksi pääsihteerin pitäisi ehkä käydä intensiivisempää vuoropuhelua eri tulojen menojen hyväksyjen kanssa niiden, niistä syistä, jotka ovat johtaneet tähän julistukseen. Tällä hetkellä voin teille jo sanoa, että vuoden 2009 suuntaviivat tulojen ja melojen hyväksyjille ovat paljon tiukemmat kuin vuonna 2008, joten toivon, että ne ongelmat, joista te puhuitte, eivät tule syntymään vuoden 2009 kertomuksissa. Tietenkin tulojen ja menojen hyväksyjä ei ole ainoastaan näitä kertomuksia valvontamahdollisuuksinaan. Hän voi käydä keskusteluja, hänellä on mahdollisuuksia käyttää tietotekniikkaa. Sisäisen tilintarkastajan kertomukset ovat tärkeä tietolähde ja myöskin säännöt, mutta silti olen kansanne samaa mieltä siitä, että meidän täytyy intensiivisemmin pohtia sitä, miten nämä kertomukset voivat olla sanavoimaisempia ja vertailukelpoisempia ja yksityiskohtaisempia myöskin minulle antavat enemmän varmuutta, kun annan sitten lopullisen julkilausumani. Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä edustaja Staissa? Jos ei, niin sitten annan edustaja Itälle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikki alustajia ja kiitos, että ollaan saatu jo kirjallisena suurin osa vastauksista. Muutama kuitenkin e, täsmentävä kysymys ensin e, e, parlamentin rakennuspolitiikkaan liittyen. On joskus väitetty, että kun parlamentti rakentaa jotain, niin parlamentti maksaa vähintään 30 prosenttia ylihintaa verrattuna normaaliin markkinoihin. Tästä tulee silloin epäilyä, että onko täällä jotain kartellia tai jotain muuta pitääkö tämä paikkaansa, ja jos pitää, niin mitä sille aiotaan tehdä. Sitten muutama rakennuspolitiikkaan liittyvä yksityiskohtainen kysymys. Kun tuota Strasbourgin rakennuksessa huomattiin asbestiongelma ja se korjattiin, niin, niin Strasbourgin kaupunki, joka ymmärtääkseni kuitenkin on myynyt tämän rakennuksen parlamentille, maksoi kaksi miljoonaa, vaikka kokonaiskustannukset oli melkein kolme miljoonaa. Yleensä lain mukaan myyjällä on ankara vastuu niin, niin miksi vaan osa? Ja sitten sama liittyy tähän katon romahtamiseen, niin täällä kerrotaan, että tästä käydään nyt oikeutta, mutta Strasbourgin kaupunki, joka ymmärtääkseni on myynyt parlamentille tämän, niin, niin parlament, äh, tai Strasbourgin kaupunkia ei ole haastettu. Tämä ei kuitenkaan varmaan ole asia, joka kuuluisi veronmaksajien maksettavaksi, vaan, vaan sille, joka on myynyt tavaraa, joka ei ole ollut, ollut kelpoista. Sitten kysymys äh, äh, vierailijakeskuksesta se ei ole vieläkään valmis se on kestänyt valtavan kauan ja täällä vastauksessa sanotaan että, että sitä ei ole saatu valmiiksi koska tämä poliittinen ilmasto on muuttunut on tullut, tullut tota, uusi sopimus ja niin poispäin niin eikö tähän ole varustauduttu kunnolla tämä poliittinen ilmastohan muuttuu jatkuvasti se, sillä vastauksella tämä ei tule koskaan valmiiksi ja miten aiotaan yhdistää vanha ja, vanha ja uusi keskus keskenään sitten parlamentin TV, niin kuin täällä kerrotaan, että kuinka paljon on ollut katsojia, niin mä laskin, että parhaana päivänä, päivänä 10 000, normaalina päivänä 5 000. Sitä kun laskee eh, eh, parlamentin jäsenet ja avustajat pois, niin, niin tota, jää muutama tuhat. Euroopassa on 500 miljoonaa ihmistä ja tätä TVtä katsoo muutama tuhat, niin onko tässä nyt vastinetta rahoille riittävästi sitten tälle asialle? sitten viimeinen kysymys liittyy nyt viime aikoina lehdissä olleeseen eh, hiihto, hiihto tota, lomiin ja, ja lehdet väittävät, että sekä meppien eh, lapset että eh, henkilökunnan lapset ovat saaneet tähän avustusta. Pitääkö paikkaansa, että siellä on ollut meppien lapsia ja onko tälle juridinen perusta, että näitä voidaan maksaa ja mistä on oikein kysymys ja mitä tälle asialle aiotaan tehdä, että julkinen keskustelu ei enää vahingoita parlamentin mainetta? Grazie. Prego, Kiitoksia. Äh, olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Äh, zunächst zur Frage der... Äh, Sydämelliset kiitokset ensinnäkin näistä kysymyksistä liittyen rakennuksiin, mitä Brysselin tulee, niin rakennukset aiheuttavat meille vaikean tilanteen, koska me emme halua rakennusta, joka on kaupungin toisessa päässä, joka on vaikeasti saavutettavasti, koska kustannussyistä liittyen logistiikkaan, saavutettavuuteen ja myöskin ekologista syistä haluamme rakennuksia, jotka liittyvät suoraan olemassa olevaan rakennuksiin. Jos meillä olisi rakennuksia jossain kaukana, joita ei voitaisi yhdistää olemassa oleviin rakennuksiin, niin niitä olisi vaikeampi käyttää. Tämä vie meidät hankalaan tilanteeseen neuvotteluissa, koska on hyvin vähän rakennuksia, joita me voisimme hyödyntää tai jotka me voisimme ostaa. Ja ne voisin tässä ihan helposti luetella. Mitä tulee asbestiin, aivan oikein sanoitte, saimme noin 2 miljoonaa euroa Strasbourgin kaupungilta, mutta kustannukset ovat vähän alle kolme miljoonaa vierailijakeskuksesta. Se on hanke, joka kooltaan on ainutlaatuinen Euroopassa. Se on suurin vierailijakeskus Euroopassa. Se perustetaan rakennukseen, jota ei alun perin oltu suunniteltu vierailijakeskukseksi, vaan muistaakseni autotalliksi. Tämä tekee tilanteesta hankalamman. Meillä on viivästymistä, koska eräs tarjouskilpailu ei toiminut ja me tiedämme, että jos tarjouskilpailu on uusittava, niin sitten puoli vuotta siihen hukkaantuu vähintäänkin aikaa. Jos yksi tarjouskilpailu on ennakkoedellytys seuraavalle tarjouskilpailulle, niin se kuitenkin se sitten aiheuttaa tällaisen ketjureaktion, joka aiheuttaa lisää myöhästymistä. Mitä tulee sitten multimedia välineisiin. Täytyy ottaa huomioon se, että meillä on nyt Lissabonin sopimus. Me emme voi tiedottaa siitä parlamentista, joka oli olemassa ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista, joten meidän on päivitettävä ohjelmia ja tämä aiheuttaa lisää lykkäystä aikatauluun. Parlamentin televisiosta minulla on nämä luvut täällä asiakirjassa ja hiihtolomasta voin sanoa seuraavaa. Parlamentin budjetissa on summa, jonka budjettiviranomainen joka vuosi hyväksyy, joka antaa parlamentin henkilöstöneuvostolle tietyn summan. Se on 150 000 euron välillä sosiaalisia toimia varten ja 10 000 euroa siitä menee omaan toimintaan, mutta suurimmaksi osaksi äm, äh, tällaisiin sosiaalisiin toimiin, eikä tietenkään äh, hallinnon no, to, tai pääsihteeri voi puuttua näiden määrärahojen käyttöön Tästä on, summasta on järjestetty viime vuosina erilaisia toimia, muun muassa myös hiihtoloma ja muita ulkoisia toimia lapsille. Budjettivuonna 2008, eli sinä budjettivuonna, josta nyt keskustelemme, 72 lasta oli mukana tällä hiihtoretkellä –